guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich zur Sitzungshaushalt. Niin, niin. Tervetuloa tähän äh, budjettivaliokunnan kokoukseen. Teillä on esitystä nähtävissä ne ja nyt äh, teillä on myöskin Copy jossa ovat kielet mainittuna. Ei mitään muutoksia tarvitsisista, niin tietääkseni ole. Joten voimme välittömästi aloittaa äh, kohdalla kolme, joka on Olafin raportti, joka koskee vuotta 2000 2015. Toivotan tervetulleeksi herra Kesslerin pääjohtajan ja vastuussa olevat henkilöt Olafin johdosta. Meidän esittelijämme on kollega Pitera ja herra Kessler. Te saattekin välittömästi puheenvuoron, olkaa hyvä. Von here. Okei, okay, danke. Uh, eh, bon pomeriggio. Hyvää iltapäivää. Te olette kaikki saaneet... No niin, valitaanpa sen kieli. Olette kaikki saaneet Olafin vuosikertomuksen. Se on toimitettu toimielimille ja myös tiedotusvälineille 31. päivä toukokuuta. Olen iloinen ollessani paikalla ja hoidessani esitellä teille vuosikertomuksen. Meillä on myös kopioita vuosikertomuksessa täällä salissa saatavilla tuolla salin ovella. Minun puheenvuoroon on jo varattu muutama minuutti aikaa, joten korostaisin vain muutamia pääkohtia kalvojen avulla. Muutoin tukeudun tekstiin, joka on yli 40 sivua pitkä. Luonnollisesti mielelläni vastaan jäsenten kysymyksiin, jos niitä halutaan esittää. Tänä vuonna halusimme tehdä vuosikertomuksesta mahdollisimman kommunikatiivisen verrattuna edellisiin vuosiin. Toivottavasti kalvot nyt näkyvät. Olemme myös lisänneet uusia numerotietoja, jotka voivat olla mielenkiintoisia jäsenten näkökulmasta ja myös kumppaneiden näkökulmasta. Meidän velvollisuutemme on raportoida toiminnastamme, Olafin toiminnasta, eli Olafin vuosikertomus on sääntöjen määräämä vuosikertomus. Kyse on siis tilivelvollisuudesta, avoimuudesta, meidän suoritumisestamme tehtävissämme. Niin ikä tämä vuosikertomus on katsaus siihen työhön, miten me teemme yhdessä kumppaneittemme kanssa. Siis käytännössä toimielinten kanssa ja EUn jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa silloin, kun kyse on petosten vastaisesta työstä. Tätäkin hieman käsittelisin ja vuosikertomuksessa kolmantena osuutena käsitellään niitä petoksia, jotka kohdistuvat EUn taloudellisia etuja vastaan. Näin ollen meillä on ainakin kolme mielenkiinnon kohdetta tässä vuosikertomuksessa teidän näkökulmastanne. Lähdetään liikkeelle ensimmäisellä näistä kolmesta kysymyksestä. Olafin suoriutuminen ja tulokset tutkintatehtävissä. Tässä teillä on kaksi taulukkoa nähtävillä. Taulukkoja on enemmänkin kirjallisessa paperiversiossa, mutta haluaisin kiinnittää huomionne näihin kahteen yhteenvetotaulukkoon. Tässä näette Olafin tutkinta työn viimeiseltä kahdeksalta vuodelta – havaitsette, että viime vuonna pääsimme mm, suorituksissamme parempaan tulokseen. Viime vuosi on ollut ennätysvuosi Olafin historiassa, kun ajattelemme tutkimusten määrää, loppuun saatettujen tutkimusten määrää, niitä oli 304. 150 niitä oli edellisenä vuotena. Pieni pieneneminen on ollut avatuissa tutkimuksissa ja suosituksia annoimme suuren määrän. Nämä kahdeksan vuotta ovat mielenkiintoisia myös toisesta syystä. Kun katsotte alempaa taulukkoa tuossa kalvolla, me olemme tässä vertailleet Olafin tutkimustyötä. Siinä neljän vuoden jakson aikana jo ennen uudelleenjärjestelyjä. Tehän tiedätte, että me olemme uudelleen järjestäneet toimintamme sisäisesti vuodesta 2012 ja tammikuusta lähtien. Eli nyt voimme systemaattisesti vertailla tuloksiamme neljältä vuodelta ennen uudelleenjärjestelyä ja neljältä vuodelta sen jälkeen. Tulokset näette alemmasta taulukosta. Kun luvut on nyt tässä koottu yhteen ja on tehty helpolukuisia vertailuita, niin olemme lähestulkoon kaksinkertaistaneet Olafin tutkintakapasiteetin. Näette, kuinka paljon suosituksia annoimme uudelleenjärjestelyjen jälkeen. Niitä on 83 prosenttia enemmän kuin mitä suosituksia annettiin neljän vuoden kaudella ennen uudelleenjärjestelyjä. 93 prosenttia kasvua oli tutkimuksissa, 86 prosenttia avatuissa tutkimuksissa kasvua ja sitten 57 prosenttia enemmän oli näitä loppuun saatettuja tutkimuksia. Totta kai valinta riippuu myös siitä, kuinka paljon äh, tietoa me saamme, kuinka paljon tietoa me otamme äh, vastaan, mutta sehän ei ole meistä riippuvainen asia. Olaf tilastotietojen valossa on nyt päässyt huippusuoritukseen, kun ajatellaan tätä neljän vuoden jaksoa. Ja samanaikaisesti 18 prosentilla on voitu tutkimusten kestoa keskimäärin vähentää. Ja henkilökunta meillä on 422, eli vähimmäismäärä toimintajaksollamme. Aiemmin meillä oli 468 henkilökunnan jäsentä ja tässä sitten pienentymistä viime vuonna 422. Eli resursseja meillä on vähemmän, mutta olemme kuitenkin tehneet kaksinkertaisen määrän työtä pienemmässä ajassa. Siirrytään seuraavaan kalvoon. Tässä on yhteenveto. Kirjallisessa versiossa teillä on paljon enemmän tietoa käytettävissänne. Kyse on siitä vuorovaikutuksesta, jota me käymme kansallisten oikeusviranomaisten kanssa se tässä ylätaulikossa ja sitten toimielinten kanssa, kun kyse on suositusten täytäntöönpanosta ja myös juridisten suositusten täytäntöönpanosta. Kirjallisessa versiossa teillä on myös tulokset jäsenvaltioittain jaoteltuna. 47 prosenttia on tämä keskimääräinen, keskimääräinen täytäntöönpanoaste. Toki se voisi olla parempi, mutta ei se nyt huonokaan ole. Sapard-tapauksia ei ole tässä mukana. Niissä kyse on liittymistä valmistelevasta vaiheesta ja sen ajan rahoituksesta. Siellähän meillä oli aika paljon tapauksia Bulgariasta ja Romaniasta, joissa syytteitä ei luettu. Ilman näitä tapauksia tämä taso on 52 prosenttia Euroopassa keskimäärin. Sitten näette nimittävien viranomaisten äh, toimet. Näette, kuinka monta suositusta olemme antaneet. Tässä toimi elinkohtainen jako ja kuinka moni niistä on sitten toteutunut täytäntöönpanoon saakka kyseisissä toimielimissä. Sitten voimme siirtyä eteenpäin seuraavaan kalvoon. Siinä Kyseessä on uusi kalvo, joka on nyt otettu käyttöön tänä vuonna. Pyytäisin teitä hieman ajan kanssa tähän perehtymään. Se voi olla aika lailla sisältörikas taulukko. Kirjallisesta versiosta näitä löytyy sitten kaksi. Kyseessä ovat rahoitusvaikutukset, joita meidän tutkintatoimillamme on. Eli Olafin tutkintatoimet ja jäsenvaltioiden tutkimukset ja mitkä ovat näiden vaikutukset EUn varanhoitoon. Tässä näkyvät rakennerahastot ja maatalousrahastot. Jäsenvaltioittain on jaettu se, kuinka paljon on havaittu petostapauksia tai säännönvastaisuuksia, kuinka paljon niitä jäsenvaltiot ovat raportoineet ja minkälainen on ollut rahoitusvaikutus prosenttiosuuksina jäsenvaltioittain jaettuna. Kyse on siis prosenttiosuudesta suhteessa siihen rahamäärään, jonka jäsenvaltio on saanut. Kuinka paljon siis jäsenvaltiot itse ovat havainneet tällaisia petoksia tai säännönvastaisuuksia? Voitte vertailla tilannetta jäsenvaltioiden välillä näiden prosenttiosuuksien avulla. Nämä tiedot me olemme saaneet PIF-raportista, eli äh, unionin taloudellisen etuihin kohdistuviin petoksiin äh, pureutuvasta mietinnöstä. Tässä kapasiteettimme äh, näkyy helposti. Jäsenvaltioille ei välttämättä ole helppoa havaita tällaisia petoksia. Se voi olla tuskallista, koska sitten joudutaan takaisin perintöihin. Yksi 1,90 prosenttia on tässä prosenttiosuus sen suhteen paljon kuin on havaittu jäsenvaltiossa, mutta jäsenvaltioiden väliset erot ovat suuria. No sitten oikeanpuoleisessa sarakkeessa havaitsette Olafin toimet, tutkintatoimet samassa jäsenvaltiossa ja samoissa rahastoissa, eli rakenne- ja maatalousrahastoissa näette tutkimusten määrät jäsenvaltioittain jaettuna. Ja näette myös sen rahoitusvaikutuksen, joka Olafin toimilla on ollut kyseisessä jäsenvaltiossa. Miten Olafin toiminnan rahoitusvaikutus on voitu laskea? Mikä on ollut sitten kyseisessä jäsenvaltiossa annetun suosituksen täytäntöönpanon vaikutus näihin rahastoihin? Keskiarvo Euroopassa on 0,42 prosenttia. 215 tutkimusta Olafissa. Nämä tiedot ovat siis kolmen vuoden tiedot 2013-2015. Voimme todeta, että kaikkien tutkintavalvonta ja kirjanpito viranomaisten toimet kolmen vuoden aikana näissä jäsenvaltioissa ovat johtaneet siihen, että kun ajatellaan suositusta ja takaisinperintää, niin 1,90 prosenttia on keskiarvo näiden varojen osalta, joita on käytetty. Ja samoina vuosina Olafin toimet, eli noin 200 tutkintahenkilöä on tehnyt työtään ja puhumme rahoitusvaikutuksesta Olafin toiminnan kautta, joka on siis 0,42 prosenttia käytetyistä varoista. 200 henkilöllä Olaf on päässyt toimintavaikutukseen, joka tarkoittaa 22 prosenttia kaikkien jäsenvaltioiden, kaikkien viranomaisten eh, ja EU-viranomaisten toimista. Tämä osoittaa sen, että Olafin vaikutus rahoitukseen on lähestulkoon neljäsosa suhteessa kaikkiin jäsenvaltioihin, eli se on huomattava, näin uskaltaisin sanoa. Tiedän, että aika on jo loppu. Kyseessähän on parlamentti. Vielä muutama loppusananen yhteen omaisesti. Olafin tulokset ovat olleet uudelleenjärjestelyjen jälkeen myönteisiä. Kyseessä on tämä neljän vuoden kausi. Tästä tiedot saitte ensimmäisellä kalvolla. Kokemuksemme, jonka raporttikin osoittaa, vuosikertomuskin osoittaa, on se, että huolestuttavinta on se, että rahoitusrikokset, jotka ovat rajat ylittäviä ja hyvin monimutkaisia, ovat lisääntyneet. Ne ovat jo määritelmänsä mukaisesti hyvin vaikeita tutkia kansallisten viranomaisten toimesta, koska kansallinen lähestymistapa on niin sirpaloitunut. Kyse on myös Olafin tutkimusten oikeudellisista puitteista. Ne estävät meitä toimimasta tehokkaammin tutkimuksissamme. Muistutan, että Olafilla ei ole suoraa mahdollisuutta saada käyttöön pankkitietoja. Voi olla hyvin vaikeata toteuttaa kattavia, täydellisiä rahoitustutkimuksia, koska nämä tiedot saamme vain vapaaehtoispohjalta. Oikeusperusta, joka säätelee Olafin toimintaa jäsenvaltioissa, on tulosta tästä hyvin monimutkaisesta ja vanhentuneesta menettelystä. Kun otamme huomioon näiden petosten luonteen, ne ovat siis entistä eurooppalaisempia, laajuisempia, rajat ylittäviä, Me tarvitsemme vahvan eurooppalaisen viranomaisen, joka voisi tutkia näitä rikoksia, petoksia ja voisi myös syyttää. Tämänhän te jo tiedätte, koska tämä valiokunta on käsitellyt jo tätä hyvin tärkeää kysymystä. Tarvitsisimme siis syyttäjän viraston. Mielelläni vastaan kysymyksiin, jos jäsenillä niitä on. Kiitos. <clears throat> Kiitos mielenkiintoisesta kertomuksesta ja hyvistä uutisista, jotka ovat niin hyviä, että ajattelen lisääntyvää tehokkuutta on kestävä pari kysymystä. Minä haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle rouva Piteralle. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Na wstępnie chciałam podziękować za to sprawozdanie. Niin, aluksi haluaisin kiittää tästä kertomuksesta. Tämä on Tämä on 16, kert- 16 kertomusta neljäs sitten uudistuksen. Ja voimmekin nyt jo tehdä vertailuja ja myöskin esittää arvottelua. Meillä olisi kuitenkin myös pari epäilystä ja haluaisin lisää täsmennyksiä. Tässä vuosikertomuksessa me saamme sellaisen tiedon, että on jo hoidettu tapaukset, jotka ovat monivuotisia. Olaf, silloin kun se käsittelee näitä asioita, niin haluaisin tietää, miten monet näistä monivuotisista tapauksista ovat sellaisia, että niitä olisi vielä äh, arvioitava. Ja milloin nämä tapaukset saadaan lopullisesti päätökseen. Sitten seuraava kysymys. Vuosikertomuksessa meillä on tieto, jonka mukaan 2015 vuonna onnistui lyhentää tutkintojen aikaa, mutta sivulla 16 kaaviot 89 osoittavat, että vain valintavaihe on lyhentynyt, mutta kuitenkin itse tutkimuksen aika on ydentynyt, pidentynyt neljällä vuodella. Ja nyt on on vaiheessa, jossa kaikkien tapauksien osalta tuo vaihe on puolitoista kuukautta pitempi ja kolme kuukautta pitempi jo päätettyjen tapausten osalta. Niinpä haluaisin tietää, mistä tämä ajan piteneminen on tullut, mistä se johtuu, miksi tutkinnat kestävät tämän kauan. On ollut 1223 tapausta, jotka on hylätty valintavaiheessa. Miksi? Miksi on näin? Ehkä aikaraja ylittyi, siis tämän kahden kuukauden aikaraja, joka on suunniteltu. Nyt lausunnossa 2 kautta 2014 Olaf painotti sitä, että tietojen uskottavuus ei aina ole ollut, se ei aina ollut mahdollista arvioida. Kaksi kuukautta ei riitä tähän. Ja tämä on ollut tavoite, joka on esitetty hallinnollisessa suunnitelmassa. Voisiko Olaf nyt sanoa, miten voidaan nyt sitten, miten voidaan, millaisena voidaan pitää näitä tapauksia, jotka hylättiin ja miksi ne hylättiin? Sitten sivulla 18 vuosikertomuksessa voimme lukea, että vuonna 2015 Suurin määrä savukkeista ylipäätään saatiin takavarikoitua ja niitä oli kaikkiaan 619 miljoonaa. 619 miljoonaa. Ja on ollut tällaisia koordinoituja tapauksia, myöskin ulkoisia tutkimuksia – ja on ollut ja 118 miljoonasta 619 miljoonaa siis kasvoi tämä takavarikoitujen savukkeiden määrä. Voisinko saada nyt selityksen tähän, miksi on näin suuri ero näissä luvuissa? Onko tässä kysymys aimaallisesta tilan, vai onko kysymys jonkinlaisesta trendistä. Sitten sivu 21 tässä kertomuksessa. Sieltä voimme nähdä, että Euroopan oikeusasiamies on avannut kolme tapausta, jotka ovat liittyneet Olafin toimintaan vuonna 2015. Yksi näistä tapauksista on tänä vuonna saatettu päätökseen, tai siis vuonna 2015, mutta meillä ei ole mitään tietoa siitä, kuinka monta tapausta vuonna 2015 ylipäätään saatiin päätökseen oikeusasiamiehen toimesta ja mitkä olivat tuloksia. Me tarvitsisimme nämäkin tiedot, jotka täältä puuttuvat. Vuonna 2015 oli myös eräs ongelma. Olaf allekirjoitti sopimuksen, joka liittyi hallinnolliseen yhteistyöhön Angolan, Moldavan ja Senegalin kanssa. Miksi juuri näiden maiden kanssa? 2015 sitten edelleen jäsenvaltiot ovat on välittäneet Olafille tietoa 65 korruptioepäilystä. Ja nyt tässä vuosikertomuksessa tällaiset tiedot olisivat erittäin hyödyllisiä. Mutta tämä on suhteellisen vähän, vähäinen luku ajatellen tätä uudistusta. Siis puolet Tämä on puolet verrattuna tilanteeseen vuonna 2012. Silloin oli 150 tapausta. Onko tälle jokin selitys tälle? On, mikä on syy sille, että tänne tapausten määrä on näin laskenut? Onko Olaf analysoinut tätä? Sitten vielä eräs ongelma. Olafin yhteistyö ö, ö, hallintoneuvoston kanssa. Tämähän luotiin, valvontakomiteahan luotiin arvioimaan Olafin äh, tutkintatoimintaa. Artikla 15, äh, kohta yksi asetuksessa, joka koskee Olafia, on todettu, että tämän äh, jo valvontakomitean tulisi seurata Olafin toimintaa, katsoi myöskin menettelytakuita ja myöskin tutkintojen kestoja. Jo joidenkin vuosien ajan vuodesta 2012 Tämä valvontakomitea on valittanut sitä, että se saa liian vähän tietoa yksittäisistä tutkinnoista. Sanotaan, että vain satunnaisesti valitut tapaukset voidaan analysoida. Tiedon saatavuus on tehty vaikeaksi, joten tämän valvontakomitean velvollisuuksia ei näiltä osin voida täyttää, eikä tutkintoja voida todentaa. Miksi nämä tiedot niin valikoidusti lähetetään valvontakomitealle? Sen lisäksi valittaa tämä mainittu elin myös sitä, että vain 5 19, 15 suosituksesta vuonna 2014 on todella pantu toimeen. Ja Olaf puhuu eri määrästä. Mistä johtuu tämä ero? Valvontakomitean sihteeristö toimii artiklan 15 kohdan 8 mukaisesti, siis asetuksessa Olafissa, Olafista. Ja tämä sihteeristö koordinoi valvontakomitean toimintaa, mutta sihteeristön työntekijät ovat kuitenkin Olafin pääjohtajan alaisia. Tässä on eturistiriita on ollut tapaus vuodelta 2012, ja sihteeristön työntekijät ovat saaneet ristiriitaisia ohjeita. Muutetun asetuksen mukaan 838 vuodelta 2013, joka koskee siis Olafia, sen mukaan sihteeristö on Euroopan komission johtama eikä Olafin. Ja sihteeristön rahoitus, siis tämä sihteeristö, joka on valvontakomitean sihteeristö, se tulee Olafin, se on siirretty Olafin budjettikohdasta Euroopan komission budjettikohtaan. Tämä ehdotus on käsitelty ähm, toimistojen välisessä ähm, neuvottelussa, ja nyt tänään me äänestämme tästä asiasta täällä valiokunnassa. Mitä te ajattelette tästä ratkaisusta? Miten Olafin yhteistyö tämän valvontakomitean kanssa, miten te arvioitte tätä yhteistyötä, miten sitä voitaisiin parantaa? Ja sitten edelleen. Miten monia tapauksia on saatu päätökseen? Miten monia suosituksia on annettu eteenpäin. Ja miksi Olafin mietinnössä, Olafin kertomuksessa ei puhuta mitään tästä. Vuonna 2015 47 prosenttia kaikista tapauksista jäsenvaltioista olivat sellaisia, että niihin liittyi oikeuskäsittely. Onko tämä pieni luku synnynyt vain siksi, että on ollut niin kovin vähän todisteita? Ja miksi 53 prosenttia tapauksista hylättiin? Ja sitten edelleen. Tässä oikeastaan oli lähes kaikki, mitä halusin sanoa, joten nyt on täsmällisesti selittävä, miksi asiat, jotkin tapaukset ovat, miksi tuomioistumat hylänneet jokin näistä tapauksista, ja sitten haluaisimme tietoa siitä, miten on pantu toimeen rahoitusta koskevat suositukset. Sen lisäksi tarvitsemme tiettyjä tietoja siitä, miten nopeasti nämä tapaukset käsitellään, mikä on tehokkuus niissä, mikä on uskottavuus. Ja sitten haluamme myöskin kuulla siitä yhteistyötä, jota harjoitetaan valvontakomitean kanssa, koska sen pitää olla parempaa. Ja haluamme myöskin lisätietoa koordinoidusta menettelyistä, joita, joissa kansalliset viranomaiset ovat vastuussa. Haluamme myöskin tietoa tehokkuudesta, joka liittyy Olafin rahoitussuositusten toimeenpanoon. Äh, Kiinkin pääjohtaja, tässä on kokonainen nippu erilaisia kysymyksiä. En tiedä, pystyttekö vastaamaan näihin. En tiedä, jos varmaan pysty vastaamaan kaikkeen suullisesti, niin totta kai voitte antaa vastauksia meille myöskin kirjallisesti. Teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Posso parlare in italiano? Sì. Voinko puhua italiaa? Kyllä vain. Eh, Minulla on tässä nyt kymmenen kysymystä vastattavana. Ja hoidan ne tässä esitetyssä järjestyksessä. Paljonko viiveitä tulee eh, kauanko kestää ennen kuin, että saadaan asiat hoidettua, tapaukset hoidettua. Tässä ei ole mitään johdonmukaista sääntöä. Meillä on tietty indikaattori, joka on esitetty sivulla 15. Ja tuo prosenttiosuus avointen tapausten äh, prosenttiosuus, siis nämä tapaukset, jotka ovat kestäneet yli 20 kuukautta, keskimäärin 18-19 äh, kuukautta on kesto. Niin, minulla taitaa olla täällä vähän ongelmia. Better, so I have now to... Okay, so Not, eh, noi non diamo solo la... Uh... No niin, eh, kyse ei ole ainoastaan eh, tutkimusten keskimääräisestä pituudesta 17-18 kuukausta yleensä, vaan kyse on siitä, miten kattavia nämä tutkimukset ovat, niin kuin esittelijä tässä sanoikin. Prosenttiosuus näiden avointen tapausten prosenttiosuus, niin kuin näette, kahdeksan vuotta on katettu tässä 22 prosenttia 2015, ainoastaan 22 prosenttia tapauksista olivat kestäneet yli 20 kuukautta kun taas aikaisemmin ennen uudelleenjärjestelyjä 36 jopa 41 prosenttia kesti näin pitkään ja uudelleenjärjestelyn jälkeen 22-30. Eli voidaan katsoa, että kyseessä on siis 20 kuukautta käsittelyaikaa. Meillä ei ole mitään erityistä kynnystä sen suhteen, milloin päätetään tutkimus, jos tarvitaan kolme vuotta, niin sitten käytetään kolme vuotta, ja jos neljä vuotta tarvitaan, niin sitten käytetään neljä vuotta. Jotkut tutkimukset, joissa on kolmansia maita mukana, jotka ovat monimutkaisempia, niihin tarvitaan enemmän aikaa. Siis käyttämämme aika on kyllä alhaisempi kuin koskaan aikaisemmin Olafin historiassa – Aina on tapauksia, jotka kestävät yli 20 kuukautta, mutta nyt me olemme kyllä aika hyvässä tilanteessa. Ja sitten toinen kysymys. Tutkimusten pituus on vähentynyt, on lyhentynyt tai pidentynyt siis Kyllä, nämä neljä vuotta uudelleenjärjestelyjen jälkeen verrattuna kolman, kolmeen vuoteen ennen järjestelyjä, niin ajat ovat lyhentyneet 18 prosenttia. Meillä on tuolla esitettynä nämä tapaukset 2014 verrattuna viime vuoteen 18 18,1 ja se on noussut 18,7 päivään. Ja tämä ei ole mitenkään huolestuttava kehitys, koska ähm, ja tietenkin valintavaihe, äh, sillä on oma kestonsa, joten äh, tutkimus, tutkimusvaihe on suunnilleen äh, sama. Me emme tässä mitenkään yritä olla nopeampia kuin edellisenä vuotena. Pyrimme pysymään tietyssä tasossa, eh, varsinkin jos resursseja on vähennetty, niin kuin meidän resurssejamme on vähennetty, niin näin ei aina voida tehdä. Minkä tähden sitten hylkäyksiä tulee niin paljon? Täällä eh, esitettiin kysymys. Eh, täällä taitaa olla asiansa väärinkäsitys. Näitä hylkäyksiä on niin paljon juuri siitä syystä, että viime, viimeisenä vuosina kaikki nämä sadat tiedot, jotka tulevat Olafin, Olafin instituutiona. Ähm, me äh, hylkäämme 75-80 prosenttia. Mm, Kysyitte, että minkä tähden me tässä noudatamme 15 ähm, kohtaa tai artiklaa. Meidän täytyy me, meidän täytyy noudattaa tosiaankin sääntöjä ja meidän täytyy muistaa, miten voidaan tehokkaasti käyttää resursseja ja läheisyysperiaate pidetään myös, myös mielessä. Ja tästä syystä ylätään tapauksia ja hylkäys, hylkäysaste ei ole muuttunut 75-80 prosenttia. Kaikista tärkeintä on tutkimusten määrä määrä on tuplaantunut tässä vuodelta ja Olaf on hoitanut enemmän tapauksia lähestulkoon tuplasti kuin aikaisemmin ja tämä väärinkäsitys, johon viittasin aikaisemmin, en tiedä sanoiko valvontakomitea näin. Jos he sanoivat näin, niin kyllä se oli ihan potaskaa aivan vääriä tietoja mm, Tosiaankin äh, meillä ei ole mitään kahden kuukauden kynnystä ähm, valintavaiheessa. Tämä me pitää sanoa aivan selvästi. Jos äh, joku äh, tieto valitsee kaksi viikkoa, äh, tai se tarvitsee kaksi viikkoa, niin siinä käytetään kaksi viikkoa, jos tarvitaan kaksi kuukautta, niin sitten kaksi kuukautta käytetään. Minulla ei tässä nyt ole tarkkoja lukuja, mutta puhutaan 95 prosentista siitä tiedosta, jonka saamme, äh, se hoidetaan ähm, pääosaston äh, päätöksellä alle kahdessa kuukaudessa. 2016 95 prosenttia siis keskimäärin kuusi viikkoa, puolitoista kuukautta, viisi prosenttia tapauksista vaativat yli kaksi kuukautta ja niihin käytämme sitten yli kaksi kuukautta. Nämä eivät ole mitään hätäisiä päätöksiä ja kyse ei myöskään ole hylkäyksistä, jotka tehdään eh, siitä syystä, että eh, tässä on kaksi kuukautta kulunut ja pitää päättää jotakin. Jos meidän pitää päättää, avaammeko tutkimuksen vai ei, jos siihen menee yli kaksi kuukautta, niin mm, näin teemme. Emme minkään aikarajan takia tee hylkäyspäätöstä. Ja sitten eh, neljäs kysymys. Niin, kysyttiin, että minkä tähden minkä tähden näissä yhteisissä tullioperaatioissa vähemmän savukkeita niitä hoidetaan, ei pelkästään savukkeita ajatellen, vaan muitakin tuotteita ajatellen. Ja kyse on tullin välttämisyrityksistä. Tulli operaatiot, jotka liittyvät savukkeiden salakuljetukseen. Eh, niissä nousua viime vuonna Olafin tutkimukset kautta jäsenvaltioiden tutkimukset yleensäkin ja viime vuonna on nähtävissä, että eh, savukemäärät ovat nelinkertaistuneet. Eh, ja sitten oikeusasiamies me olemme antaneet tiedot oikeusasiamiehelle ja kaikilla on kyllä näistä tiedot ja täällä sitten on parlamentissa äänestetty muutamasta tapauksesta. Sitten oikeusasiamiehelle menee 435 tutkimusta on siis meneillään nyt 400-500 tutkimusta suunnilleen joka vuosi, ja näistä tapauksista kaksi meni viime vuonna oikeusasiamiehelle, kaksi tai kolme kaiken kaikkiaan päätyivät oikeusasiamiehen käsittelyyn. Ja yksi oli meille edullinen ja Toiseksi tässä ei ole syytä oikeusasiamiehelläkään ottaa puolta, mutta yhdessä tapauksessa meidän ei tarvinnut tehdä mitään ja yksi tapauksista on edelleen auki. Ja meidän tietääksemme muita tapauksia ei ole. Jos on, niin varmasti oikeusasiamies tietää asiasta ja se tulee esille myös nettisivustolla – en usko, että tässä nyt on mitään muita tapauksia, jotka olisivat auki oikeusasiamiehen käsittelyssä. Ja sitten muut toimielimet. Meillä on ACA-sopimuksia, tiivimmän yhteistyön sopimuksia eri osapuolten kanssa ja nimenomaan eri toimielinten kanssa eri maissa. Senegal esimerkiksi ja Angola. Siis äh, Angola ja Angolan ähm, korruption vastainen äh, toimisto ja sitten Moldova ja Senegal, niissä myös äh, sopimukset, me olemme ryhtyneet niihin, koska tässä puhutaan sellaisista maista, joiden kanssa meillä on jo työskentelyyhteistyötä ja on hyödyllisempää saada tällaiset sopimukset aikaiseksi kolmansien maiden kanssa kuin Euroopan äh, unionin jäsenvaltioiden kanssa, äh, koska jäsenvaltioiden äh, viranomaiset ovat olleet meidän rinnallamme. Jos halutaan tehdä työtä kolmannen maan viranomaisten kanssa, silloin tarvitaan asea sopimus ja siitä esimerkki olisi Ukrainan korruption vastainen toimisto. Ja meidän täytyy jatkaa työtä Ukrainan kanssa, mutta ei riitä, että se tulee johonkin liitteeseen vain assosiaatiosopimuksen liitteeseen, vaan meillä pitää olla tosiaankin kumppani siellä paikan päällä ja sitä varten tarvitsemme ASEA-sopimuksen. Ja niin kuin näette niin Angolan kaltaisten maiden kanssa, Angolan viranomaiset ja Moldovan viranomaiset, silloin kun EU-varoja käytetään ja meillä on tutkimusmahdollisuus. Meillä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta tutkia itse, joten me tarvitsemme paikalla olevan kumppanin. Ja näin meillä on sopimukset näiden osapuolten kanssa mainittut maat sitten niiden osalta voidaan tarkastella mm, tiedot jäsenvaltioista, ne olisivat vähentyneet, ei mielestäni kovinkaan paljon. Ja nyt kysyn tässä vielä tukea sivusta. Mutta pelkästään tänä vuonna, kun katsotaan Olafin tietoja jäsenvaltioilta Olafille 90 5-65. Tätä täytyy kysyä sitten jäsenvaltiolta. Ehkä jäsenvaltiolla on tähän jonkinlainen selitys. Ne voivat olla aivan päteviä, mutta täytyy katsoa ne tapauskohtaisesti. Mutta ei se tarkoita, että jäsenvaltioiden pitäisi antaa meille tietoa. Jäsenvaltioiden viranomaisilla on velvollisuus hoitaa korruptio, joka liittyy EU-rahoitukseen äh, toissijaisuusperiaatteen mukaisesti itse. Ja jos on äh, äh, rajat ylittävä näkökohta tai sitten tapauksia, joita he itse, voiva, itse eivät voi hoitaa, silloin tullaan meidän pakeillemme. Emme voi sanoa, että kaikissa jäsenvaltioissa kaikki viranomaiset toimittaisivat meille yhtä tapauksia. Tämä tietenkin riippuu tutkimuksista ja niin kuin näitte, meidän tutkimustemme rahoitusvaikutus on korkeampi kuin jäsenvaltioiden tutkimusten. Jos tapaukset tulevat käsittelyymme, se tarkoittaa, että näin saadaan varat takaisin EUlle. Ja sitten valvontakomitean monet siihen liittyvät näkökohdat. Yritän puhua tässä nyt lyhyesti ja ehkä poliittisesti epäkorrektisti. Valvontakomitea, sillä ei olisi riittävästi se ei pääsi riittävästi näihin tietoihin käsiksi. Se on aivan roskaa tällainen tieto. En välitä, mitä tässä nyt sanotaan. Kyllä luvut puhuvat eh, puolestaan. Nämä luvut, jotka näkyvät täällä kertomuksessa, he saavat eh, valtavasti eh, tietoa joka vuosi sekä yleisluontoista tietoa, eli satoja, satoja kertomuksia, 620 kertomusta, tapausta, jotka ovat jatkuneet yli 12 kuukautta ja meidän suosituksemme esimerkiksi ja muistan ainoastaan kaksi tapausta, jotka, joissa ei tietoja saatu näissä nimenomaisissa tapauksissa se ei ole minun vikani, että osapuoli ei sallinut sitä joko lainmukaisesti näin ei voitu tehdä, tai sitten sopimus, jonka olemme solmineet, ei salli sitä. Me annamme kyllä kaikki mahdolliset tiedot, ja tämä siis mitä tulee tietojen saatavuuteen, ja sataprosenttisesti me pitäydymme tässä ja sovellamme tätä menettelyä. Ehkä te ette tästä pidä, mutta sen voi kyllä muuttaa. Me olemme antaneet ehdotuksia. Yritämme saada aikaan sopimuksen äh, valvontavaliokunnan äh, valvontakomitean äh, puheenjohtajan kanssa. Ja tarkoitus on, että me hoidamme asian sähköisesti ja nyt meillä on käynyt niin, että komission jäsenen kanssa on puhuttu keskustelujen jälkeen ja sitten mennään täysistuntoon, jossa viisi päättää enemmistöpäätöksellä. Heiltä pitää kysyä, koska tällainen on sitten kertomuksen kirjattu. Itse olin paikalla, joten tiedän kyllä mistä puhutaan. Luvut ovat tässä. Ja tässä on siis hoidettu ne, jotka on hoidettu lakisääteisesti ja joissakin tapauksissa sopimusten kautta meillä ei ole siihen mahdollisuutta. Me voimme sen muuttaa, jos tarve on. Mutta meillä ei ole mahdollisuutta valittaa teille. Ja kyse, sitten nämä eturistiriidat. Eturistiriidat Minkä tyyppisistä eturistiriidoista nyt voisi olla kyse? 60, 70, 8, 73. Sanotaan, että pitää antaa tieto Olafille. Minä en ole sitä kirjoittanut, mutta 99 vuodesta nämä pykälät ovat olleet olemassa. Mutta jos haluatte muuttaa niitä, niin kyllä ne voi muuttaa. Sitten ne voi poistaa kyllä sieltä. Se on, niin, jos Olafilla on tällainen toimintamalli, niin se johtuu siitä, että se on säännöissä ja se on ollut säännöissä jo vuodesta 1999. Valvontakomitea sanoi, että mahdolliset eturistiriidat, siis ei todelliset, jos siis on mahdollinen eturistiriita, niin siihen voidaan puuttua. Mutta Kyse on siis äh, tällaisesta äh, mahdollisesta konfliktista. Jos halutaan tämä asia hoitaa muuten, niin äh, siinä voidaan sitten muuttaa sääntöjä. Se, sitten pitää muuttaa asetusta. Ja budjetti, se on komission budjetti, komissio hoitaa budjetin. Minulla ei ole mitään ongelmia sen suhteen. He eivät ole koskaan käyttäneet enemmän kuin mikä on korvamerkitty. Ja näin vuodesta 1999 aina on onnistuttu pysymään tässä määrässä, missä siis ongelma on. Minä en lähde kerskailemaan, mutta jos puhutaan siitä, mitä on tehty, ehkä minä voisin nyt sanoa, että ainut kerta, jolloin emme ole noudattaneet hyvin kohtelias kirje valvontakomitean puheenjohtajalle sen jälkeen, kun olin ottanut asian esiin. Eli siinä valvontakomitean jäsenen pyynnöstä siellä mainittiin siis erinäisiä pyyntöjä Eh, joiden mukaan emme ole budjetin puitteissa. Ja minä voin näyttää tämän paperin, jos haluatte. Voin sen teille esittää. Ja eh, kaikki luvut ovat kyllä paperilla. Teillä varmasti on itsellännekin kopio. Mutta otin esiin tosiaan tässä tapauksessa, että eh, asiasta kysyttiin kysyttiin vuoden kuluttua. Ja silloin käsiteltiin kysymyksiä neljä kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ja tätä kautta menimme yli budjetin. Minä olen aina tehnyt yhteistyötä, emmekä me koskaan ole ylittänyt budjettia erittäin hyvä olisi, jos meidän ei tarvitsisi puhua siitä tärkeämmistä asioista mieluummin. Ja sitten aivan lopuksi puheenjohtaja, valitettavasti puhun näin pitkään, tämä viimeinen kysymys, miksi 47 prosenttia loppuun viedyistä tapauksista miksi suosituksia ei ole täytäntöön pantu 47 prosentissa me olemme tekemässä juuri selvitystä, minä olen tästä jo aikaisemmin puhunut, ja tulokset, niin tämä on paljon hankalampi asia kuin näin sen piti olla kaikissa Euroopan oikeusviranomaisissa, mutta tämän vuoden loppuun mennessä varmasti syksyllä voimme keskustella näistä tapauksista, joissa oikeusviranomaiset ovat tosiaankin jättäneet noudattamatta suosituksia. Haluamme tietää minkä tähden ja mm, katsotaan, onko vastuu loppujen lopuksi Olafilla vai jäsenvaltiolla. Valvontakomitea on alkanut selvityksensä tästä asiasta ja, ja siinä meiltä on annettu siihen valtavasti tietoa kun puhutaan oikeusmenettelyistä ja oikeustutkimuksista. Aika paljon tietoa on kerätty usean kuukauden aikana jo. Ja tästä tosiaan on tulossa lausuntoja. Ja sanoisin vielä lopuksi, että esittelijä sanoi, että oli epäilyksiä siitä, miten nämä suositukset arvioidaan me olemme siis pyytäneet yli vuosi sitten jo lausuntoa valvontakomiteasta näistä syytöksistä, joita puheenjohtaja esitti viime vuoden tammikuussa. Ja siinä sanottiin, että luvut ovat väärin. Me pyysimme, että valvontakomitea käy sitä läpi ja huomasimme, että on tosiaankin esittelijä nimitetty. Me annoimme valtavasti tietoa jo yli vuosi sitten. Tämä käy selville kyllä papereista. Eli nyt valvontakomitea ei ole palannut tähän asiaan. Toivottavasti näin on pian. Puheenvuoropyyntöjä paljon nyt kollegoilta. Ensimmäisenä kollega De Jong. <clears throat> Eh, Kiitos puheenjohtaja. Niin. Näyttää siltä, että tänään on syytä juhlaan, kun luemme Olafin vuosikertomusta. Kaikki näyttää sujuvan hienosti, jäsenvaltiot panevat täytäntöön suosituksia. Ja jos katson nyt näitä prosenttilukuja, niin Olafin suositukset ja tutkimukset ovat olleet on erityisen tehokkaita. Ja oikeastaan vain yhden johtopäätöksen voi tästä tehdä. Ja tästä johtopäätöksestä voin olla hyvin tyytyväinen. Me emme tarvitse yleistä syyttäjävirastoa Eurooppaan, koska kaikki syyy näin mallitsi, kun ajattelemme EUn taloudellisia intressejä. Mutta kuitenkin nämä taulukot, joissa vertaillaan Olafin suositusten määrää ja toisaalta rahoitusvaikutusta jäsenvaltioissa kun ajattelemme sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät silloin, kun ne pyrkivät puuttumaan petoksiin ja säännönvastaisuuksiin, niin tämähän nyt ei juuri paljoa meille tilanteesta kerro. Minusta on harmi, että tässä vuosikertomuksessa on nyt käytetty uutta metodologiaa. Vuoden 2014 vuosikertomus oli aika lailla mielenkiintoinen. Se kuvaili meille tutkimusten tilannetta ja sitä, miksi jäsenvaltiot eivät noudattaneet Olafin suosituksia. Olisin halunnut nähdä tämän tyyppistä tietoa myös tämänvuotisessa vuosikertomuksessa. Aiemmin havaitsimme, mitkä todelliset ongelmat olivat. Voi olla, että nyt nämä taulukot eivät olisikaan niin välttämättömiä, vaan pitäisi noudattaa vanhaa metodia niin, että tietäisimme, mitä oikein tapahtuu, miksi monet tapaukset jäävät syyttämättä tuomioistuimissa ja mitä jäsenvaltiot sanovat näistä suosituksista. Minä sain aiemmista vuosikertomuksista enemmän tietoa, hyödyllistä tietoa. Tarvitsisin muutakin tietoa kuin pelkästään vertailutaulukoita. Ja sitten vielä yksi seikka, jonka haluan nostaa esille – tässä vuosikertomuksessa oletin lukevani kommentteja tulevasta, eli minkälaisia muutoksia olisi tulossa ja onko Olaf jo tehnyt jotakin äh, tulosten aikaansaamiseksi. Me totta kai puhumme EPPOsta, syyttäjävirastosta, neuvostossa tarvitaan sopimus. Me emme tiedä, miten kaikki oikein käytännössä toimisi, mutta en kyllä Olafin vuosikertomuksessa näe mitään sellaista, joka kertoisi siitä, mitä Olaf tekee tilanteen, tilanteeseen valmistautumiseksi. Toki tästä savuke takavarikoinnista kerrotaan pitkälti. Tästä on puhuttu parlamentissakin ja parlamentti otti kantaa näitä sopimuksia vastaan silloin, kun kyse on tupakan valmistajista – Tämä on totta kai Olafille hyvin tärkeää ja teidän täytyy kyllä jollakin tavalla valmistautua tulevaan. Olisin halunnut nähdä tässä vuosikertomuksessa enemmän nimenomaan tietoja tästä valmistautumisesta. No sitten valvontakomitea. Ja sen kommentit, tutkinta Äh, poliittisista prioriteeteista ja miten niitä on laadittu ja kehitetty. On hyvin tärkeää äh, saada tietoa tästä. Olisin halunnut lukea vuosikertomuksessa enemmän prioriteeteista, uudesta kehityksestä ja siitä, mitä Olafissa tulee tapahtumaan ja minkälaisia vaikutuksia kaikella tällä on. Vuosikertomuksessa 2014 meillä oli erillinen taulukko henkilökunnasta ja silloin tuota taulukkoa jo kommentoinkin. Minua hämmästytti, että niin moni italialainen ja belgialainen on töissä Olafissa. Olisin nyt halunnut nähdä samantapaisen taulukon, joka olisi helpottanut meidän vertailujamme, kun ajattelemme sitä politiikkaa, jota nyt täytäntöön pannaan, jotta tämä kansallisuuskysymys saataisiin tasapainoon. Mielelläni kuulisin tästä lisätietoja. Ja sitten vielä yksi loppukysymys, minulle henkilökohtaisesti tärkeä kysymys. Minä työstän mietintöä ilmiantajien suojelemisesta silloin, kun kyse on EUn taloudellisista eduista ja niiden suojaamisesta. Onko Olafilla kokemusta ilmiantajista? Onko tarpeen saada lisäsuojaa ilmiantajille? Kiitos. Seuraavaksi puhujalistalla kollega Novakov. Danke sehr, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, että Italia on hyvin intohimoinen kieli, mutta jos tulkkaus oli ok, niin sain sen käsityksen, että me saamme liian paljon vetomuksia keskustelussa, joka on, koskee lähinnä rahoitusvalvontaa. Ja se on minun vaikutelmani. 2015 Olaf teki äh, päätökseen useita äh, tutkintoja ja meillä on ollut vaikuttavia lukuja aikaisemminkin, enkä usko, että tämä on ainoa kriteeri, kun puhutaan työn laadusta. Ja Olafin mukaan 880 miljoonaa käytettiin 23, 423 miljoonaa hukkui projekteihin, jotka olivat sosiaali- ja rakennerahastosta. Ensin täytyy sanoa, että, että vihreitä tapahtuu, jos maat käyttävät EU-varoja, ja tämä usein liittyy byrokratiaan ja tehottomiin sääntöihin. Useimmissa tapauksissa nämä virheet ovat äh, hallinnollisia vaikeuksia ja erheitä, eivätkä niinkään välttämättä petoksia, mutta niiden äh, vaikutus on kuitenkin äh, melkoinen. Ja asiani onkin se, että työssä pitäisi, pitäisi keskittyä valvontakomitean yhteistyöhön, jota komission pitäisi parantaa – ja me tarvitsemme ehdottomasti parempaa ja selkeämpää visiota siihen työhön. Romania, Bulgaria, Unkari, Kreikka ja Slovakia olivat niitä jäsenvaltioita, joissa oli suuri määrä petosvalituksia. Näin raportti sanoi, haluaisin painottaa vielä kerran siitä, että Olafin tutkinta Romaniassa Bulgariassa sisälsi useita tapauksia, joissa, jotka liittyvät maatalouden ja maaseudun kehitysohjelmiin, jotka tehtiin 2008. Ei ole varma, että ymmärrätte, että tämä data ei ole relevanttia tässä tilanteessa. Mutta kun se on julkistettu nyt, niin kovin vaikea selittää, mitä tapahtui kahdeksan vuotta sitten tai yhdeksän vuotta sitten. Ja lopuksi minulle opetettiin yliopistossa oikeasti tiedekunnassa, että myöhäinen oikeus ei ole oikeutta. Ja, ja tässä sataprosenttisesti sama tapaus mutta haluan sanoa, että oikeus on oikeutta silloin, kun se on ajallaan ja oikea-aikaista. Ja minun on vaikea kuvitella, miten kymmenen vuotta myöhemmin raportitaisiin johtopäätökset auttaisivat. Kiitoksia. Kollegi Valli, bitte. Valli. Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'Olaf per... Eh, Kiitos puheenjohtaja. kiitän Olafia kertomuksesta. joka on täynnä yksityiskohtia ja tilastotietoja, hyvin mielenkiintoinen. Mutta osoittaa epäsäännönmukaisuuksia ja minusta valiokunnan tulisi keskittyä tähän aiheeseen enemmän. Ymmärrän kyllä, että on poliittisia ongelmia Olafin valvontakomitean ja tämän valiokunnan välillä. Meillä on 880 miljoonaa jotka liittyvät petostapauksiin ja epäsäännönmukaisuuksiin, jotka ovat vuonna 2015. Ja lukuisia suosituksia. Myös tämä 47 prosenttia, joka liittyy siihen, että jäsenvaltiot ovat soveltaneet näitä suosituksia, minusta on niin, että kysymys on olennaisimmiltaan huomattavasti suuresta määrästä ja petostapauksia jäsenvaltioissa – ja valvontaviranomaiset, jotka ovat poliitikkojen asentamia. Nämä valvovat valvontaelimet usein tutkivat asioita ja antavat erilaisia suosituksia, jotka ovat ole tosiaan, tosiasioiden arvoisia. Ei aina ole avoimuutta, usein yhteydet ovat sellaisia, että on hyvin tällaista pehmeää soveltamista, joka tapahtuu puolueen ja hallitusten taholta, joten olisi ensinnäkin äh, asettaa sytettyjen penkille jäsenvaltiot, joissa on hallituksia, joiden intressien mukaistaan pitää tällaista avoimuuden puutetta näissä kysymyksissä, ja joilla on intressi siihen, että pidetään näistä varoista kiinni, eikä anneta niitä eteenpäin kansalaisille. Ja olisi myöskin tutkittava jäsenvaltioiden tietoisuus asioista ja sitten esittämään vastauksia kansalaisille, jotka haluavat avoimuutta, jotka tietävät, miten varoja käytetään tai tulisi käyttää sosiaalisissa kysymyksissä, rakennekehityksessä, kehityksessä eri alueilla, siis sellaisilla alueilla, joissa on paljon tällainen nepotismia ja usein on olemassa sellaisia eturistiriitoja. Minä tämän artikla 15 asetuksessa, joka koskee tutkintojen avaamista ja lopettamista, se on ongelma. Sillä 5-80 prosenttia keskeytetään, joten minä haluaisin ymmärtää, onko poliittista painostusta. Henkilökohtaisesti olen ollut täällä vasta parisen vuotta ja olen myös itse esittänyt kysymyksiä hankkeista, jotka ovat jotka on otettu Italiassa, jotka ovat olleet infrastruktuurihankkeet, jotka ovat olleet hyvin tärkeitä. Olemme esittäneet virallisia kysymyksiä Olafin kautta ja tuo kysymys on hyvin pikaisesti päätynyt arkistoon. Ja minulla on epäilyksiä sen suhteen, onko hallituksilla sellainen asenne, että he eivät halua avoimuutta. Onko kenties myös poliittista painostusta saattaa olla niin, että on todellakin perusteltuja epäilyjä, joita on, koska tiedän tilanteita eri hallituksissa, puhun nyt Italiasta ja Ranskasta, että niillä on todella ongelmia olla avoimia, antaa tietoa. Kysymys on tällaisesta poliittisesta pelistä, ja se merkitsee sitä, että on painostusta pitää osoittaa, että ei pelkästään voi olla syytöksiä. Me haluamme saada tietoja rahoituskysymyksistä, näistä hankkeista Italian ja Ranskan osalta, mutta asiassa päästä eteenpäin, eikä Olafin kauttakaan päästä eteenpäin. Ja kansalaisen Euroopan parlamentin jäsenen minulla on kyllä oikeus saada tiettyjä tietoja – Minusta meidän pitäisi myöskin jäsenvaltioissa nyt edelleen vaatia näitä tietoja hallituksilta, jotta on avoimuutta varojen hallinnassa ja pitäisi myöskin pyrkiä saada pois väiväristyksessä syytökset, jotka ovat olemassa, jotka, joita ovat Olafin puitteissa saada tilanne päätökseen jäsenvaltiossa. Minusta tässä pitää olla enemmän yhteistyötä. Useinhan on kysymys rajat ylittävistä petostapauksista ja silloin on myöskin koordinointikysymyksiä. Ja sitten vielä lyhyt kysymys. Tilasto petostapauksista, jotka liittyvät järjestettyyn rikollisuuteen. En löytänyt tällaista tietoa tilanteesta Euroopan tasolla. Onko monissa jäsenvaltioissa olemassa juridisia tietoja tästä asiasta? Meillä on Italiassa hyvää kokemusta tällaisen rikoksen torjunnasta. Olisi hyvä saada tilastotietoja ja se rikollista on myöskin muissa maissa. Se täytyy, sitä vastaan täytyy toimia, mutta hallitus on pitää hyväksyä tehokkaita lakeja. Ajala. Ajala, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Niin, ajattelen että tietoa, jota olemme nähneet tässä kertomuksessa, ajattelen niitä elementtejä, jotka joka otettiin esille esityksessä, jonka Olafin pääjohtaja piti. Minä pidän tätä suur, suuresti arvossa, varmastikin, vaan se toistaa kaikkea joka kerta pidämme uusia asioita. Ymmärrän kyllä, että uudet asiat ovat tietysti mielenkiintoisia, koska ne vastaavat sitä, mitä olemme tekemässä. Niin siis jäsenvaltioiden kannalta monta kertaa ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa ollaan hyvän epätoivoisia, kuten kollegatkin olette puhuneet, siitä, miten pitkiä nämä oikeuskäsittelyt ovat jäsenvaltioissa, mikä ei ole pelkästään Olafin ongelma, vaan, vaan se liittyy menettelyjen kestoon jäsenvaltioissa, mutta kuitenkin Pidän hyvänä sitä, että on ryhty aloitteeseen selvityksen tekemiseen, jossa on pyritty antamaan syitä siitä, miksi jossakin sen valtioissa tapahtuu, mitä tapahtuu, koska mehän olemme ensimmäisiä uhreja tietyssä mielessä, ja olisikin mielenkiintoista nähdä tätä. Mutta mitä siis tulee tietoihin, jotka Olaf on tässä selvityksessä tehnyt, miten seurataan erilaisia suosituksia tai ollaan seuraamatta niitä ja se tapa, millä jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset jotkin jäsenvaltiot niissä enemmän kuin toisissa, tämä näkyy näissä taulukoissa, eli pitäisi sellaisia houkuttimia, että voitaisiin antaa enemmän tietoa, että tiedot olisivat parempia ja todistuskelpoisempia. Ja on kysymys kansallisista varoista, oikeusviranomaisilla on selkeästi suurempia intressejä toimia kuin on kysymys varoista, jotka ovat eurooppalaisia. Ja olisi parempi ymmärtää niitä syitä, miksi näin on, miksi sovelletaan päätöksiä, jätetään soveltamatta päätöksiä ja suosituksia, jotka koskevat varoja, jotka ovat eurooppalaisia, eikä sunkaan näitä varoja koska tapauksia, jotka ovat kansallisia varoja. Joten minä pidän hyvänä tätä uutuutta ja ymmärrän kylläkin, että ajatellen pelkästään sitä, että saataisiin aikaan tällaista eurooppalaista varojen käytövalvontaa, pitäisi kuitenkin pyrkiä parantamaan työtä ja ajattelen myöskin sitä työtä, jota kansalliset parlamentit tekevät nimenomaan näissä kysymyksissä ja päätöksissä, jotka liittyvät kansallisten oikeusvaramaisten päätöksiin, kun on kysynyt petoksista tai huonosta eurooppalaisten varojen käytöstä. Tämä olisi tietynlainen askel eteenpäin, että varmastikin voidaan parantaa tätä tilannetta. Ymmärrän kyllä myös sen, että on mielenkiintoista katsoa ja määritellä, mikä vaikutus on sillä työllä, jota tehdään kansallisella tasolla, nimenomaan kun on kysymys Euroopan budjetista, niin kuin sanoin, että tämä voi auttaa enemmän tilannetta tulevaisuudessa ajat ajattelen sitä, että on yhteinen budjetti, silloin kun kysymys toimeenpanosta, ja ajattelen sitä, mikä asema on Euroopan parlamentilla, että ei voida hyväksyä sitä, että budjettia vain äh, hajauttamaan tulevaisuudessa pidetään kiinni eurooppalaista budjetissa. Nämä ovat kenties sellaisia elementtejä, jotka voivat auttaa tulevaisuudessa sitä työtä, jota me teemme äh, tässä äh, kiistassa, joka on neuvoston kanssa. Sitten kun ajatellaan tätä tupakkakysymystä, on totta, että on esitetty vetomista, tuen sitä, että ajattelen tulevaisuutta, sen päätöksiä, jonka komissio tekee, siis komissio on se, joka täytyy tehdä nämä päätökset ja komission täytyy tehdä päätös siis, olisi tärkeää se, että katsotaan millä tavalla Olaf voisi instituutiona auttaa meitä, jos ajatellaan sitä, että parlamentti on kääntynyt komission puoleen, eli siis ähm, se, että ei, jos ei korota sopimuksia, niin silloin ei voida täysin panna toimeen direktiivejä. Silloin emme missään tapauksessa hukata vaikuttavuutta, tehokkuutta, joka liittyy tähän tupakkakysymykseen ja tiettyihin tupakkayrityksiin. Ajatellaan sitä, miten ne ovat, miten niiden tuotteet pääsevät markkinoille, mihin liittyy tiettylaista painostusta, eli pitäisi käydä vuoropuhelua, mitä ja sitä on puolelta käymme komission kanssa, niin olisi katsottu, että muutosta, jota tämä parlamentti ainakin valmis mutta joka kenties eh, voisi johtaa uuteen muotoon, emmekä saa kuitenkaan hukata tässä yhteydessä tehokkuutta ja markkinoiden valvonnan osalta ajatellen sitä, että tässä on kyse jollakin sellaista päätöksestä, jota me olemme pyytäneet. Haluaisin pitää myöskin hyvänä sitä uutta asiaa, että puhutaan, mikä vaikutus on rakennerahastoilla ja maatalouden rahastoilla. Tämä on myöskin joka tällainen historiallinen kiista, jota tämä valiokunta on käynyt eh, koskien sitä, miten pannaan näitä varastoja, rahastoja toimimaan mahdollisimman järkevällä ja hyvällä tavalla – Joten eh, tämä on mielenkiintoinen taulukko, joka liittyy siihen työhön, mitä olemme tekemässä tässä valiokunnassa. Mutta tulevana vuonna olisi hyvä, jos meille niin tämä kuitenkin suhteessa seitsemänteen puiteohjelmaan tai myöskin uudisten 2020 me olemme tekemisissä jollaisen virhetason kanssa eh, tietyissä tapauksissa, joten en ryhtyä tässä tekemään mikälaista arvottelua, mutta minä kiinnostaisin kovasti se, miten voitaisiin päästä eteenpäin tai katsoa tätä tilannetta myöskin samalla tasolla. Myöskin minä olen huolestunut kovasti se keskustelu, jota on käyty tämän valvontakomitean toiminnasta tai Olafin yhteydessä, eli tällaiset menettelytakuut, jotka koskevat henkilöitä, jotka liittyvät tutkintaan, tutkintatoimiin ja myöskin mitä tulee tietoon suojaan ja me tulemme äänestämään uudesta uudistuksesta, joka liittyy valvontakomitean toimintaan, mutta nämä kaksi näkökantaa olisi kysyä, miten Olafin johtaja, miten hän tässä tilanteessa mm, näkee oman hallintokapasiteettinsa silloin, miten voisin kysyä myös, millä tavalla tietosuojaa joka on valvontakomitean tärkeä, jota ei ole pantu toimeen niin kuin olisi, sitä oli pyydetty. Ja ajatellen myöskin näitä prosessitakuita, mikä, siis voidaan katsoa mikä on tämä juuri, joka on tässä tällaisessa hallinnollisessa erottelussa ja myöskin budjettielottelussa, eikä teillä siis organisessa erottelussa, millä tavalla voitaisiin varmistaa se, että, että se, mitä on tehnyt valvontakomissassa, että sitä myöskin sitten tehtäisiin Olafin puitteissa. Kiitos. Kollege Vaughan. Vaughan. Uh, thank you, Chair. Can, can I... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Kessleriä hänen tunteikkaasta intohimoisesta esityksestään. Hän oli varmaankin intohimoisempi silloin, kun hän puhui valvontakomiteasta. Hänhän tietää, että me olemme nyt asettamassa uutta valvontakomiteaa paikalleen virkansa ja katsotaan, parantaako se sitten tilannetta jatkossa. Sitä en kuitenkaan nyt halunnut kommentoida. Ensin halusin kommentoida aivan täsmällistä kohtaa sivulla 35 vuosikertomuksessa. vuosikertomuksessa. Tämä liittyy Ukrainaan. Hiljan Ukrainaan lähetettiin valtuuskunta. Monenmoisia väitteitä petoksista ja korruptiosta on esitetty. Meille on kerrottu uusista organisaatioista, jotka nyt pyrkivät puuttumaan tähän kysymykseen ja ongelmaan. Valiokunta ja minua hämmästytti se, että EU tarjoaa rahoitusta erityisille hankkeille, joita ei ole eh, kovinkaan helppo seurata. Ei tiedetä, ei tiedetä miten nämä varat käytetään Itarian tuntumassa. Kyse on siis näistä hankkeista ja miten niitä käsitellään. Ja erityisesti se rahoitus, jota EU antaa Ukrainaan budjettirahoituksen muodossa. Miten tätä rahaa sitten käytetään? Käytetäänkö sitä asianmukaisesti hankkeisiin? On lähestulkoon mahdotonta selvittää, onko varat käytetty asianmukaisesti silloin, kun tällainen budjettisiirto tehdään, budjettitukea tarjotaan. Haluaisin kuulla kommenttinne tästä. Otatteko keskusteluissanne uusien organisaatioiden kanssa mukaan sen keskustelun aiheen, miten tällainen budjettirahoitus vaikuttaa hankkeiden seurantaan? No sitten sivulta kolme, yhteenveto. Siinä oikein toteatte, että olette toteuttaneet lisää enemmän tutkimuksia ja tutkimusten kesto on vähentynyt. Niin ikään tässä tiivistelmässä toteatte, että tähän päästään vähemmällä henkilökunnalla. Koetteko, että henkilökunnan vähentäminen on vaikuttanut esimerkiksi tutkimuslaatuun? Tehän teette tutkimuksia enemmän äh, lyhyemmässä ajassa ja henkilökuntaa on vähemmän. Koetteko, että laatu olisi kärsinyt tämän seurauksena? Ja vielä viimeisin kommentti. Teidän suosituksenne varojen takaisinperinnän suhteen ja sitten suositukset syyttämistoiminnasta. Jos syytteitä ette suosittele, niin välttämättä kaikki eivät tähän suositukseen sitten tyydy. Miten te suhtaudutte tällaiseen tilanteeseen, jos järjestöt tai yksilöt kääntyvät puoleen ja kokevat, että eh, tutkimuksissa teidän suosituksenne ei ole asian mukainen? Miten te käsittelette tällaisia valituksia, jos niitä teille tulee? Kiitoksia. <clears throat> Minäkin olen merkitty itselle puheenvuoron. Minulla on sitten sellainen huomatus, joka koskee tätä valvontakomiteata ja asiakirjojen saatavuutta. No, oma, mehän saamme myös paljon asiakirjoja ja sitten aina valittelemme, että ne eivät ole oikeita. Siis asiakirjojen lukumäärä ei ole se näyttöä siitä, että asiakirjat antavaisivat sitä tietoa, mitä mitä halutaan ja mitä niistä tarvitaan. Ja tässä suosittelisin teille, että tämä kysymys otetaan nyt oikein tutkittavaksi ja tarkasteltavaksi, voitaisiinko siinä tehdä jotakin, koska uskoakseni ja se tosiseikka, että, että valvontakomitea tota, sen täytyy pystyä perustamaan kanteessa asioihin. <clears throat> Toisekseen olisi hyvä, jos nämä, nämä ilmoitukset siitä, että Olaf on kaksinkertaistanut tutkittujen asioiden lukumäärää, kun taas eh, tämä oppimisvaihe eh, on taantunut 66 prosenttia. Tämä eh, onnistumisilmoitukset, se ovat hyviä ja me tarvitsemme sellaisia, mutta tällainen <clears throat> ei sinällään ole uskottavissa, ellei siinä pohjalla ole riittävästi dataa. Ja tässä tämä on kysymys laadusta Täällä puuttuu tärkeitä lukuja, nimittäin näistä puuttuu tietoja päättyneistä tutkinnoista ja suosituksista ja kuinka paljon suosituksia on annettu jo niin näissä tapauksissa. Tällainen tieto olisi hyvä, jos me saisimme, sitten saisimme nämä jälkikäteen, koska tämä liittyy siihen, että voidaan tarkastella myös tutkinton laatua. Ja sitten tilasto, mikä on teidän suosituksenne, onko se siis finanssipuoleen liittyvä vai johonkin muuhun. Ilmoittakaa meille yksinkertaisesti, mikä on Olfin tutkinnan laatu. Sitten näin finanssialan suosituksia, rahasuosituksia, milloin on kysyttävää lisäkysymys tähän. Te annatte näitä suosituksia 800-900 miljoonaa. Siitä te puhutte komissioon alle, mennyt alle 200 miljoonan euron teidän suosituksenne ja sitten taas tosiasiallinen komission toiminta. Miten te selitätte sen ja valvotteko te näitä kysymyksiä, jotka liittyvät Olafin suosituksiin? Onko siinä jonkinlaista seurantaa? Sitten oikeudelliset suositukset. Kysymys siitä, mitä tapahtuu näissä Olaf-tapauksissa jäsenmaissa. Me olemme yrittäneet parantaa Olafin asetusta tässä asiassa – ja meidän täytyy velvoittaa jäsenvaltiot, että ne ryhtyvät toimintaan Olafin suuntaan. Olisi hyvä, jos mekin vuosittain saisimme asiasta tietoa siitä, millä tavalla tämä järjestelmän raportointi on jäsenmaissa tapahtunut. nyt eteenpäin, että kertoitte, että noin 50 prosenttia on päättynyt tuomioon jäsenmaiden tuomioistuimissa – on ollut myös sellaisia, sitten tarvittaisiin tietoa, tilastotietoa myös niistä muusta 50 prosentista, eli vapauttavista tuomioista, tai sitten ei, on ollut oikeuksia saada näyttöä. Tämä olisi työn laadun tarkastelun osalta olisi hyvä, jos te voisitte myös vielä myös kertoa tästä toisesta 50 prosentista. Ja jos te saisitte tätä lukua vähän muutettua, uskon, että ne tapaukset, joita Olaf on tehnyt, se on, ne ovat relevantteja tapauksia myös oikeudenmukaisuuden kannalta. Nyt teidän vuoron vastata, olkaa hyvä. Grazie. Eh, visto che rispondo a più, a più... Kiitos puheenjohtaja. Varmasti paras tapa nyt on toimia niin, että vastaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin samalla kertaa. Ensinnäkin nämä suositukset, juridiset, oikeudelliset suositukset jäsenvaltioille. Niitä kaikki jäsenet käsittelivät hieman eri muodossa. Edustaja De Jong oli tyytyväinen edelliseen vuosikertomukseen. Kyllä varmasti tämänkin vuoden kertomuksen pitäisi tyydyttää, koska uudessa kertomuksessa saisimmeko nyt kalvon vielä näkyviin. Eli oikeudelliset suositukset ovat nyt näkyvillä kalvolla ja tämänkin vuoden tiedot ovat nyt siellä saatavilla. Sitten on vielä lisätieto, lisäsarake. 47 tapausta ja tämä on vielä jaettu jäsenvaltioittain, kun ajatellaan suositusten täytäntöönpanoa. Jos minulta kysytte tästä 47 prosentin täytäntöönpanoasteesta, niin en minä siihen ole tyytyväinen. Ei se huono ole, mutta toki se voisi olla vielä parempikin. Me yli vuosi sitten aloitimme tutkimuksen nimenomaan siitä, mitä eh, puheenjohtaja Gressle kysyi. Eli mitä tapahtuu näille tapauksille, jotka sitten eivät ole mukana tässä prosenttiosuudessa? Miksi syytteistä luovutaan tai tapaus hylätään? Näitä tapauksia oli siis 128 tapausta ja eri Näisiin oikeusviranomaisiin on pitänyt olla yhteydessä jäsenvaltioissa, erilaisia oikeusvälineitä käytetään. Jäsenvaltioiden tilanteet vaihtelevat keskenään huomattavasti. Me olemme siis tilannetutkimuksen, joka tulee varmasti olemaan hyödyllinen. Se on tieteellisellä perustalla ja se on hyvin kattava. Ja siinä käsitellään nimenomaan niitä syitä, jotka johtavat tähän epätyydyttävään täytäntöönpanotasoon suositusten osalta. Tutkimus on jo aika pitkällä. Meillä on osittaisia tietoja, mutta en halua tänään tällaisia osittaisia tietoja teille vielä kertoa. Kyse on vain tietyistä maista tai tietyistä syistä, miksi syytteistä on esimerkiksi luovuttu. Haluan toimittaa tiedot sitten, kun tutkimus on valmis. Se saadaan valmiiksi näkemysten vaihtoon mennessä, mutta haluan nyt pyytää teiltä kärsivällisyyttä. Ei tämä ole mitään henkilökohtaista. Kuukausikaupalla jotkut ihmiset ovat jo tätä tutkimusta työstäneet ja ja sitten virkamiehet ovat matkustelleet kautta unionin haastattelemassa oikeusviranomaisia. Joskus täytyy lähteä aivan paikan päälle tekemään tutkimusta, miksi tapaus on hylätty esimerkiksi. Sitten edustaja Novakov on erilaisia erinäisiä tapauksia. Jotkut ovat hyvinkin vanhoja, jotkut ovat jo ennen jäsenyyttä äh, vallinnelta kaudelta peräisin. Tässähän oli kyse muista kuin Sapard-tapauksesta Bulgarian ja Romanian kohdalla. Eli Tästä saatte paremman käsityksen täytäntöönpano tilanteesta, vaikkakin täytyy vielä totta kai muistaa, että nämä vanhat tapaukset ovat tässä mukana. Se on kuitenkin yhtenä lisätietona tarjolla. Ja tätä edustaja Novakov hieman protestoi. 880 miljoonaa rahoitussuositusten kautta on saatu ja kyseessä olisivat vain virheet, herra Novakov. Ei, näin ei ole. Nämä tutkimukset, voimmeko saada seuraavan kalvon näkyviin? Nämä, tässä näemme rahoitusvaikutuksista kalvon. No niin, nyt on oikea kalvo. Jäsenvaltioiden tutkimukset ovat myös havainneet petoksia ja säännön vastaisuuksia. Kyseessä eivät ole pelkästään virheet. Olaf käsittelee nimenomaan petoksia ja korruptiotapauksia, eli nämä 888 miljoonaa, jotka Olaf on saanut takaisin perityksi, eivät juona juuriaan virheisiin, vaan kyse, ovat, äh, kyse on petoksista ja, ja tahallisista säännönvastaisuuksista, ei pelkistä satunnaisista virheistä. Edustaja De Jong ja puheenjohtaja Gresle, te kysyitte tilastotiedoista ja tapauksista. ja prosenttiosuuksista, jotka Olafissa päätyvät sitten siihen, että annamme suosituksen. Voin kertoa, että vuonna 2015 54 prosenttia Olafin tutkimuksista päätyi siihen tilanteeseen, että annettiin joko yksi tai useampia suosituksia. ...2014 vuoden lukuja nyt ei ole tässä suoraan kaikkea, mutta 59 prosenttia oli tämä vastaava luku silloin. Sikäli kun minä muistan, niin aiempina vuosina luku on vaihdellut siinä 50 ja 60 prosentin välillä. Eli kyse on siis meidän tutkimuksistamme, jotka päätyvät siihen tilanteeseen, että emme anna suositusta. Tämä on hyödyllistä, arvokasta tietoa, mutta me emme kuitenkaan katsoo, että Olafin tutkimus, jossa suositusta ei sitten lopuksi anneta, olisi ollut jonkinlainen epäonnistuminen. Mehän toteutamme tutkimuksia, jotka tehdään meille toimitettujen tietojen pohjalta. Eli tar- tarkoitus on, että selvitämme totuuden. Jos petos on tapahtunut, niin annamme suosituksen. Jos petosta ei ole ollut, niin sitten toteamme, että petosta ei tapahtunut ja olemme tähän tyytyväisiä ja tämänkin me toteamme. Jos henkilökuntani päätyy siihen lopputulemaan, että komission tai parlamentin virkamies toteaa, että virhettä ei ole tapahtunut ja hän sitten olisi tästä pettynyt. Eihän se näin ole, vaan lopputulos on se, että petosta ei ole tapahtunut. Eli puhutaan todellakin 50-60 prosentin välillä liikkuvasta luvusta silloin, kun suositusta ei anneta jonkinlaista sekannusta tässä olin havaitsevina, niin kun mainittiin 60 tai 80 prosenttia valituksista, jotka sitten jätetään käsittelemättä. Sanonpa tämän vielä toisin. Me otamme vastaan noin 1400-1500 tietoa, tietoyksikköä jäsenvaltioista mahdollisista petoksista tai väärinkäytöksistä. 70-80 prosenttia keskimäärin näistä. Ja tämä luku pysyy kutakuinkin vakiona eri vuosina. Jätetään äh, tutkimatta äh, artiklan 15 toimivaltuuksien pohjalta suhteellisuus, toissijaisuusperiaatteen takia äh, liittyen esimerkiksi todisteisiin. Ja sitten yli 200 tutkimusta per vuosi tehdään. 219 viime vuonna, näitä oli 220 edellisenä vuonna. Siis tällainen määrä tutkimuksia joka vuosi ja 54-55 prosenttia näistä reilusta 200 johtaa siihen, että annamme suosituksen suositukset, oikeudelliset suositukset noin puolessa tapauksista johtaa siihen, että syyte oikeuskäsittely mm, tuomioistuimen edessä pidetään ja noin 50 prosentissa sitten päädytään syytteisiin ja tuomioihin. No sitten on näitä rahoitussuosituksia. Puheenjohtaja Gressle tästä kysyi. Mutta tässä on pieni väärinkäsitys, jos ette pahane pahaksanne, kun näin totean. 888 miljoonaa euroa oli siis Olafin suositusten eh, tulos, kun ajattelemme takaisin perintää. Ja komissio sitten olisi perinnyt takaisin noin 200. Sanonpa tämän vielä uudemman kerran. 200 miljoonaa, jotka komissio viime vuonna sai takaisin perityksi, ei liity millään tavalla tähän yli 800 miljoonaan, koskapa takaisin perintä on sellainen menettely, joka kestää vuosikausia. Useimmiten sen toteuttaa se viranomainen, joka maksatuksen alun perinkin on toteuttanut, eli vaikkapa parlamentti silloin, kun kyse on mepeille maksetuista varoista, tai komissio toisissa tapauksissa. Tiedätte varmasti, että joissakin ohjelmissa takaisinperintä voi alkaa vasta sitten, kun ohjelma on jo pitkällä. Ohjelma voi olla vaikkapa seitsemän vuoden kestoinen ohjelma ja vasta tämän jälkeen sitten takaisinperintä käynnistyy. Eli ei voi vetää yhteyttä sen rahamäärän välillä, joka on saatu takaisin perityksi vuonna 2015 ja toisaalta sitten sen rahamäärän välillä, minkä komissio on takaisin perinyt vuonna 2015. Tässä ei ole minkäänlaista aikayhteyttä. Totta kai, mitä enemmän suosituksia me annamme, niin sitä suurempi todennäköisyys on sille, että takaisin perintää te- teemme. Me kuitenkin teemme enemmänkin kuin äh, mitä olemme aiemmin tehneet takaisin perinnän osalla. Sitten edustaja De Jong, EPPO, syyttäjävirasto, 47 prosenttia täytäntöön panoaste näissä suosituksissa. Sen takia juuri me tarvitsemme EPPOa, syyttäjänvirastoa. virastoa. Jos meillä olisi syyttäjänvirasto Euroopassa, niin voisimme tehdä myös suosituksia, joita nimenomaisesti EPPO sitten huolehtisi eteenpäin. Tämä löytyy myös kertomuksesta sivulta 29. Kun katsotte sitä sivua, niin havaitsette, että 47 prosenttia on toteutunut hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Ei välttämättä ole niin, että suositukset olisivat jossakin jäsenvaltiossa parempia ja ne sitten täytäntöön pannaan paremmin. Eh, eri jäsenvaltioissa on erilaisia toisaalta mahdollisuuksia ja toisaalta myöskin erilaista halukkuuden tasoa täytäntöönpanna näitä suosituksia. Edustaja Valli eh, tähän myös viittasi, teidän täytyy sitten esittää vaatimukset tilanteen parantamiseksi, jos näin halutaan. Todellakin jäsenvaltioittain tämä taso vaihtelee. Olafin suositukset osoittavat, että tarvitaan Euroopan tasoista, Euroopan laajuista syyttäjän virastoa. De Jong, halusitte vuosikertomuksen tulevaisuudesta varmasti kun tulevaisuuteen tästä nykyhetkestä siirrytään, niin myös sellaisen kertomuksen saatte. Mutta nythän uudistustyö on jo käynnissä ja pohdimme myös yhteyksiä Olafin ja toisaalta Eppon välillä. Meillä on parlamentin mietintökin käsittelyssä ollut tässä hiljan, jossa kysymystä on käsitelty. Nyt kuitenkin puhumme vuoden 2015 vuosikertomuksesta ja sitten seuraavana vuonna käsitellään tämän vuoden vuosikertomusta. Voi olla, että tämä on nyt viimeinen kerta, kun tulen vuosikertomusta teidän eteen esittelemään. En tiedä, mitä muuta tässä vielä voisin tehdä. En nyt halua äh, tätä tunteiden valtaan. Kenties sentään pieneksi hetkeksi täytyy näin, näin tehdä. Eli pyydän apua teiltä puheenjohtaja ja valiokunnan jäseniltä, niin että auttaisitte Euroopan kansalaisia ei voi olla niin, että ajatellaan, että meidän toimintamme maksetaan ikään kuin tupakka takavarikkojen kautta. Me olemme puhuneet tästä aiheesta jo aiemminkin parlamentissa, mutta äh, edustaja De Jong, voin vakuuttaa, että olemme täällä hyvässä seurassa. Tämä aihe on ollut äh, monissa kokouksissa esityslistalla. Ja te nyt sanotte, että me, meidän työmme maksatetaan tupakan valmistajien äh, ansiosta. Osoittakaa nyt tämä sitten. Näin te väitätte, niin todistakaa, mistä tämä raha oikein tulee. Olen sanonut tämän jo parlamentissa aiemminkin. Tämä on vakava syyte ja on vakavaa, että tällaista sanotaan parlamentissa. Jos sopimukset tupakan valmistajien kanssa – tehdään. Jos komissio haluaa niitä jatkaa, niin se on aivan ok. Jos ei niitä haluta jatkaa, niin minulle se on aivan yksi lysti. En halua, että meidät tähän otetaan välikäteen. Euron, euroakaan köyhempiä me emme Olafissa ole. Mennäänpä tässä suuntaan vaikka toiseen. Älkää huolehtiko Olafista, se kyllä toteuttaa tutkimuksiaan aivan samaan malliin. Olipa tilanne mikä oli tältä osin. No sitten nämä tutkimusprioriteetit. Me olemme tätä pohtineet eh, ja selittäneet hyvin pitkään. Te voitte perehtyä kaikkiin asiakirjoihin. Parlamenttihan on nämä eh, identifioinut, myös tilintarkastustuomioistuin ja komissio on niistä tietoinen. Kaikki komission yksiköt ovat olleet kuulleina, he ovat esittäneet omat kannanottonsa. Me olemme myös käyneet parlamentin kanssa näkemysten vaihtoa. Tekin puheenjohtaja Gressle ja herra Novakov olitte paikalla näkemysten vaihdossa. Ja näiden kommenttien kautta sitten tuloksiin tultiin. Emme me näitä ole mistään tyhjässä yhjäiseet. En tiedä, ketä nyt vielä voitaisiin konsultoida, koska kaikkia on konsultoitu jo. No sitten italialaiset ja belgialaiset. Viime vuonna Mm, mehän joka vuosi esitämme tilastotiedot henkilökunnan kansallisuudesta. Joku oli huolissaan siitä, että paljon on italialaisia, kun johtajakin on italialainen. Italialaiset ja belgialaiset ovat henkilökunnassa. Eihän voi olla niin, että johtaja tullessaan taloon irtisanoo 200 ihmistä, koska ei pidä kansallisuudesta. Eihän näin voi olla. Minulla on kyllä numerot ja voin ne teille toimittaa. Mutta te kysyitte, mitä minä voin tehdä sen suhteen, että ei ole liikaa italialaisia eikä liikaa pelkialaisia. En minä voi tehdä yhtään mitään. En minä välttämättä katso, että tämä oli, olisi ongelma. Pitäisi katsoa enemmän suomalaisia, en tiedä. Totta kai me haluamme, että kaikki ovat hyvin edustettuina, koska tutkimuksiakin täytyy tehdä joka paikassa. Johtaja kuitenkaan ei voi todeta, että no liikaa italialaisia on henkilökunnassa, ei sanotaan 20 italialaista ja otetaan 20 saksalaista tai ranskalaista tilalle. Eihän se näin mene. Eikä se ole koskaan näin ollutkaan. Italialaiset nyt ovat kenties äh, vielä virassaan, kun jotkut muut ovat äh, lähteneet. Mutta täytyy totta kai varmistaa, että italialaisia ei millään tavalla suosita. Sitten puheenjohtajammehän teimme myös tutkimuksen ylennyksestä, urakehityksestä, ja siinä havaitsimme, että suosituin kansalaisuus, kun ajatellaan urakehitystä, ovat olleet saksalaiset. Ei sen takia, että minä olisin saksalaisten puolella. No nimestä voisi päätellä monenlaista, mutta se nyt ei vielä mitään kerro. No sitten nämä ilmiantajat. 11 ilmoitusta oli viime vuonna, ei kovinkaan iso määrä. Ilmi antajia suojelee äh, henkilöstösäännöt. Heitä ei voi hallinnossa rankaista, koska he sillä perusteella, että he ovat ilmiantajia. Eli jos on ilmiantaja, niin sitten syntyy jonkinlainen sädekehä. Ja jos yritätte meitä, minua siirtää toisiin tehtäviin, niin ei käy päinsä, koska minua suojaa tämä ilmiantajan status. Jos minulta kysytään, niin minusta tämä ei ole kovinkaan hyvä suojan muoto. Kukaan ei tällaista sädekkiä, tällaista auraa halua, mutta niin se vain on. Kuitenkin ilmiantajat on tehtävä tiettäväksi nimenomaan ilmiöntäjän ominaisuudessa, niin että ihmiset tietävät, että kyseessä on ilmiantaja. Ilmiantajat varmaankin pitäisivät parempana äh, sitä suojaa, jonka heille tarjoaisi anonymiteetti, niin että he, heitä ei tiedettäisi ilmiantajiksi. Jos heitä kysyttäisiin, niin näin varmaankin olisi. No sitten Ukraina-kysymys. Meillä on mahdollisuus toteuttaa tutkimuksia. Se on ongelmallista kahdestakin syystä. Ensinnäkin, aivan niin kuin edustaja Vaughan totesi, budjettituki varmaan teidän täytyy keskustella tästä aiheesta komission kanssa, mutta se väline, jota käytetään budjettituen myöntämiseen aivan valideista syistä, vaikka se millä muotoa helpota tutkimuksia, miljoona tai sata miljoonaa budjettiin, budjettitukena annetaan ja sitten ei voi tietää, mitä tälle rahalle tapahtuu. Ja näin on käynyt myös Ukrainassa. Ja toinen syy on se, että kun meillä nyt on käytössämme nämä vesipistoolit, vesipyssyt, niin ei meillä kovin kummoisia välineitä ole. Kyse on kolmansista maista ja työmme on aika lailla mahdotonta. Me kuitenkin teemme parhaamme ja määrittelemme myös sääntöjä tämän uuden vastaperustetun korruptionvastaisen vastaisen toimiston kanssa, miten tutkimukset etenisivät nopeammin ja saataisiin enemmän tuloksia. Äh, kenties implisiittisesti tässä kysymyksessä oli se, se ajatus, että tutkimukset eivät aiemmin ole olleet äh, kovinkaan tehokkaita, mutta en nyt aivan näinkään sanoisi. Me olemme uudelleen järjestelyjen ja erilaisten hallintotoimien avulla pystyneet lisäämään tutkintahenkilöstön määrää. Olemme voineet yleiskustannuksia äh, leikkaamaan. Olemme pystyneet tutkintayksiköiden määrää kasvattamaan ja vähentäneet toisaalta äh, tukiyksiköiden määrää silloin, kun kyse ei ole tutkintatoimista. No sitten asiakirjojen saanti. Tästä muutama esimerkki jotta asia tulee aivan selväksi. Nyt hieman jo toistan itseäni vähän samaan tapaan kuin valvontakomitea, joka jatkuvasti sanoo, että he eivät saa asiakirjoja käyttöönsä. Ja tätä taas on hyvin vaikea uskoa. Kaksi tuoretta esimerkkiä tilanteesta. Voi olla, että näissä tapauksissa he väittävät, että asiakirjoja ei ole toimitettu. Me aina tarjoamme asiakirjat silloin, kun näin määrätään säännöissä ja sopimuksessa, jonka heidän kanssansa olemme tehneet. Aivan niin kuin edustaja Ajala Sender totesi, minä en ja me emme voi toimittaa saataville tutkimusyksityiskohtia nimineen henkilötietoineen. Eli koska he nyt laativat kurinpitosuosituksesta omaa kannanottoa, niin he ovat pyytäneet Olafin suosituksia, joita nyt on kutakuinkin sata kertynyt tähän mennessä. Eli tässä näissä ovat mukana kaikki henkilötiedot, nimet, parlamentin jäsenet, henkilökunta, komission virkamiehet, jos sellaisia on. Kaikki kurinpitomenettelytiedot, käynnissä olevat kurinpitomenettelytiedot on siis pyydetty. Nämä ovat kuitenkin arkaluontoisia tietoja, luottamuksellisia tietoja. He haluaisivat tehdä tästä jonkinlaisen lausunnon. Hyvä. Mutta olemme käyneet pitkän kirjeiden vaihdon ja valvontakomitea sitten valitteli. Esi- tässä kuitenkin esittelijä on aivan järkevä henkilö ja minä sanoin sitten puhelimessa, että kävisikö päinsä se, että antaisimme jonkinlaisia esimerkkejä, sanotaan, jotka muodostaisivat noin 50 prosenttia kattavuudeltaan. Ja minulle sanottiin, että hyvä. Jos sitten tarkistettaisiin tämmöinen 50 prosentin otos, muutonhan voisi näyttää siltä, että, että halutaan tietää, onko tietty parlamenttiryhmä tai tietty meppi tai tietty komissaari tutkimusten kohtana. ko- kohteena. Edelleenkin valvontakomitea voi sanoa, että he eivät saa tietoja, mutta kyllä he saavat aivan sataprosenttisesti kaikki nämä kurinpitosuositukset. Me olemme tarjonneet nyt 50 prosenttia ikään kuin satunnaisotantana valikoitua otantaa ja tähän he ovat suostuneet. Ja vielä viimeisin kommentti. Me puhumme nyt viime viikosta. Minä sain valvontakomitean puheenjohtajalta kirjeen ja puheenjohtaja Gresle sai saman kirjeen kopiona. En aivan ymmärrä miksi, mutta näin kuitenkin oli. Ja siinä haluttiin tietoja kolmesta komission jäsenestä ja heistä tehdyistä tutkimuksista. Nämä henkilöt kuitenkin mainitaan tuossa kirjeessä. Tässä en tietenkään nimiä mainitse. Miksi minun pitäisi siis tällaisia tietoja kertoa? Me vastasimme tähän kirjeeseen, emme kuitenkaan laittaneet, laittaneet puheenjohtaja Gressilä tähän kopion saajaksi, koska katsoimme, että näiden kolmen jäsenen MEPin henkilötiedot olisivat tässä vaarantuneet. Ai siis komi- komissio, valitan tässä hieman sekoisin sanoissani. Uskonpa, että tässä taisivat olla kaikki tiedot ja toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Ja. Kiitoksia. Haluaako esittelijä vielä puhua? Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minulla on sellainen vaikutelma, että olen saanut lähes kaikki vastaukset. Kiitos. Kiitoksia. Sitten tämä kohta on käsitelty joka tapauksessa. Äh, ei voida sanoa, että, että te olisi päässyt puhumaan. No, olemme nyt kolme varttia myöhässä aikataulusta. Tässä syytä on esittää kiitoksen näistä tiedoista. Jatkamme saman tien kohdalla neljä joka on tilintarkastustuomioista erityiskertomus 6 2016, vastuuvapausmenettelystä vuosi 2015 eläinsairauksista. Esittelijämme on Thomas Tchaikovsky ja Rova Jakobsen tilintarkastustuomioistuimesta, joka saa, saa välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä ja tervetuloa. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Rouva puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä teille tänään tämä ensimmäinen erityiskertomus Euroopan tilintustumistoimen jäsenenä. Tässä on kysymys eläintautien hillitsemiseen tarkoitetusta hävittämistorjunta- ja seurantaohjelmista, joten miksi tämä aihe on sitten tärkeä? Eläintaudit voivat vaikuttaa suoraan kansanterveyteen, ajatellen elintarviketurvallisuutta ja myöskin Sarauksena, jotka saattavat myöskin siirtyä ihmisiin. Jotkin eläintaudit ovat hyvin tarttuvia ja voivat levitä nopeasti yli rajojen ja aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Tällaiset kustannukset voivat olla yhteydessä siihen, että menetetään EUn sisäisiä ja vientimarkkinoita, aiheuttaa kustannuksia tautien valvonnasta, aiheuttaa myöskin kustannuksia jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja yksi esimerkki tällaisesta mahdollisesta rahoituksellisesta vaikutuksesta tässä eh, kertomuksessa on mainittuna suu- ja sorkataudin puhkeaminen vuonna 2001, jonka on arvioitu aiheuttaneen 12 miljardin euron kustannukset. Jaksona 2009-2014 Euroopan unionin budjetti on osoittanut 1,3 miljardia euroa eläintautien eh, hävittämiseen. Nämä ohjelmat ovat sisältäneet sellaisia toimia, kuten eläinten rokottamiset ja kokeet, korvaukset myöskin viljelijöille teurastusta eläimistä ja rahoituksen osuus EU-ta jäsenvaltioilla on tavallisesti 50 prosenttia. Mitä sitten on, ovat ne asiat, jotka esille tässä tilintarkastuksessa? Katsoimme sitä, onko, ovatko nämä ohjelmat joita EU tukee sellaisia, että ne asianmukaisesti sisältävät e, eläintauteja. Tässä yhteydessä me arvioimme komission lähestymistavan asianmukaisuuden, suunnitellut ohjelmat, joita jäsenvaltiot ovat suunnitelleet panevat toimeen, ja sen, ovatko nämä ohjelmat sellaisia, että ne voidaan katsoa kustannustehokkaiksi. Mitä me siis havaitsimme? Kokonaisviesti tässä kertomuksessa on myönteinen. EUn kansalaisena ja kuluttajana olin iloinen nähdessäni, että eläintautiohjelmat, joita me tutkimme, asianmukaisesti myöskin sisälsivät eläintauteja. On ollut huomattavaa menestystä esimerkiksi BSE-tapauksien väheneminen, salmonella-tapauksien vähentäminen ja vesikauhutapauksien rabiesin vähentyminen. Mutta kuten sanottu, jotkin taudit voivat viedä pitemmän aikaa ajatellen hävittämistä ja uusia tauteja voi nousta esille, levitä nopeasti, joten jatkuva tarkkaavaisuus sekä EUn että jäsenvaltioiden tasolla on olennaista. Mitä tulee sitten yksittäisiin kysymyksiin tässä tarkastuksessa, totesimme, että lähestymistapa, jonka komissio on tehnyt yleisesti on ollut terve, ja sitä tukee hyvä, te, hyvä teknisen tiedonan neuvonta, riskinanalysointi, mutta saatamme myöskin todeta, todeta joitakin erityisiä alueita, joissa on parantamisen varaa, jotta voidaan ennen kaikkea parantaa Eh, tietoa, tiedonvaihtoa epidemiologisesta kysymyksistä jäsenvaltioiden kesken ja että voidaan varmistaa se, että historiallinen tieto tautien kehityksestä on nopeasti saatavilla. Toteamme, että komissio on luonut yksityiskohtaisen indikaattorien joukon, jota jäsenvaltiot voivat käyttää, mutta toteamme, että niissä kenties voitaisiin olla parantamisen varaa, jotta voitaisiin antaa enemmän tietoa Eläinlääketieteellisestä valvontatoimista ja ohjelmien kustannustehokkuudesta. Mitä tulee sitten jäsenvaltioiden suunnittelemiin ja toimenpanemiin ohjelmiin, totesimme, että tutkitut ohjelmat yleisesti ottaen olivat hyvin suunniteltuja ja toimenpantuja, ja että asianmukaiset järjestelmät olivat olemassa, joilla voittiin todeta eläintautien puhkeamiset ja helpottaa näiden tautien kitkemistä. Saatamme myöskin todeta, että oli puutteellista valvontaa, suhteettoman suuria kustannuksia ja joissakin tapauksissa korvaukset, joita maksettiin viljelijöille, tai korjaavat toimenpiteet, joita komissio otti käyttöön, olivat voineet olla voimakkaampi eh, kimmoke eh, toteuttaa parempia ja tehokkaampia bioturvallisuustoimia. Saatamme todeta, että joissain ongelmissa on edistyminen ollut hidasta, ennen kaikkea se on kysymykseksi nauteen tuberkuloosin hävittämisestä Iso-Britanniassa, Irlannissa ja ajattelen myöskin lampaiden ja nauteen luomistautia, eh, joka on Italiassa. Ja eräät muut taudit, jotka ovat nousseet esille, ovat olleet sellaisia, jotka voi tulla viljeläimistä, ne kaikkia tuberkuloosi ja haaste, joka liittyy siihen, että saadaan aikaan rokotteita tietyille, tiettyihin sairauksiin. Ajattelen kustannustehokkuutta ohjelmissa totesimme, että neuvoston päätöksen mukaisesti komission on velvollinen raportoimaan kustannustehokkuudesta silloin, kun on kysymys eläinlehtiöllisistä ohjelmista Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kuitenkin on puutetta sopivista malleista, joilla näin tehdään. Mitä me siis suosittelemme? Kuten sanoin, tämä on alue, joka kokonaisuudessaan toimii aika hyvin, mutta uusia tauteja voi kehittyä ja levitä nopeasti joten jatkuva valppaus komission jäsenvaltioiden tasolla on olennaista. Jotta voidaan edelleen parantaa eläintautien hävittämistä, valvontaa ja seurantaa, me suosittelemme, että komissio helpottaisi epidemiologisen tiedon vaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Toiseksi tutkisi onko olemassa oleva indikaattorien joukko sellainen, että sitä pitäisi päivittää, niin että se antaisi parempaa tietoa eläintieteellisestä valvontatoiminnasta ja ohjelmien kustannustehokkuudesta. Kolmanneksi järjestelmällisesti pitää sisällyttää silloin, kun se on asianmukaista, eh, viljeläinten ulottuvuus näihin eläinlääketieteellisiin ohjelmiin. Ja lopuksi tukea rokotteiden saatavuutta, joita jäsenvaltiot käyttävät silloin, kun ne ovat epidemioiden kannalta perusteltua. Haluaisin kiittää komissiota rakentavasta yhteistyöstä tässä tarkastuksessa ja siitä sitoumuksesta, joita ovat osoittaneet hyväksymällä kaikki suositukset niin, että pyritään samaan aikaan lisäparannuksia tällä alueella. Haluaisin myöskin kiittää budjetinvalvontavaliokunnan raportoja esittelijä herra Zdechowski, joka on valmistellut erinomaisen mietinnön meidän kertomuksestamme. Kiitos tarkkavaisuudestanne. Olin valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Ja, Kiitoksia tästä kiinnostavasta raportista. Tahovski, olkaa hyvä. Pani, äh, eh, pani předsedkyně, doufám, že mi dovolíte být maximálně stručný, tak jako... Puheenjohtaja, toivottavasti sallitte minun puhumaan sen äh, lyhyesti, niin kuin aina yritän, ja siksi puhun lyhyesti puuttun muuttamiin asioihin. Kuitenkin haluaisin pysyä itse asiassa, jotta mainitsisin kaikki ne tärkeät kohdat. Ensinnäkin haluaisin kiittää koko tilintarkastustuomioistuimen tiimiä ja Jorva ja tästä erinomaisesta työstä. Tämä ei ole pelkästään kohtelias, äh, kohtelista sanailua. Olin miellyttävästi yllättynyt näistä äh, myönteisistä havainnoista äh, tilintarkastustuomioistuimen raportissa ja raportti oli kirjoitettu oikein hyvin. Ja, ja luin sitä moneen otteeseen ja usean otteeseen jopa mielihyvällä. hyvällä ja tämä on hyvin tärkeä asia, koska se vaikuttaa suuresti Euroopan kuluttajiin. Viime aikoina on ollut, ollut monia tapahtumia ja tilanteita, jotka aiheuttavat pelkoa Euroopan kansalaisten keskuudessa, eikä pelkästään pelkoa, vaan siitä on vaikuttanut myös taloudellisella tasolla koko kansantalouteen, erityisesti <clears throat> maatalouteen ja eläintuottajiin ja muihin tuottajiin. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota useisiinkin alueisiin, jotka ovat mielestäni keskeisiä. Ensinnäkin painottaisin tarvetta saada automaattista tiedonvaihtoa ja yhteistyön syventämistä jäsenvaltioiden välillä silloin, kun tauti on ongelma, joka ylittää jäsenvaltioiden rajat, siksi yhteistyön tarpeellista ja välttämätöntä. Ja minusta tämä on suuri vastaus kaikkiin niihin, jotka arvostelevat Euroopan unionia. Jos Euroopan unioni pitää prioriteettinaan päästä elintarviketurvallisuuteen, niin silloin keskeinen rooli tässä tehtävässä. Siksi kysyisinkin komissiolta nyt, millä tavalla te työskentelette tiedon, tietoteknologian parantamiseksi, jotta siitä saataisiin automaattista, joka nopeuttaisi tiedonvaihtoa esivaltioiden välillä, jotta voitaisiin helpottaa yhteistyötä ja koordinaatiota. Ja toinen keskeinen asia minusta on varsin tärkeää meille valmistautua mahdollisiin riskeihin uusien nopeasti leviävien tautien kohdalla, jotka saattaisivat vaikuttaa merkittävästi maatalouteen ja Euroopan kuluttajiin. Ja kysyisinkin, onko rokotteita käytettävissä tällaisissa tilanteissa, koska tämä ei ole pelkästään välttämätöntä, vaan se on myös pää, pääkeino estää tautien leviämistä ja siirtymistä ihmisiin Jotkin, jotakin rokotteita on käytettävissä nytkin, rokotepankeissa tai varastoissa, mutta kysy, pyytäisin komissiota kertomaan meille, mikä on komission strategia riskianalyysin osalta, jolta pohjalta voitaisiin luoda näitä rokotevarastoja. Ja ennen kaikkea haluaisin kysyä, miksi tuberko- tuberkuloosi karjassa on vieläkin ju- poistamatta esimerkiksi Britanniassa onko komissiossa tältä osin, ja tämä maa ja myös Italian osalta erityistä strategiaa. Puheenjohtaja haluankin lopettaa, nyt olen valmis jatkamaan keskustelua tästä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Katepa, olkaa hyvä. Ja, alfa. Niin, minäkin haluan kiittää sekä tilastustumistointa että esittelijää jonka papereissaan jo on esittänyt hyvin kattavasti parlamentin kannan, joka, jota olisi vain täydentää muutamalta pienen, muutamalla pienellä asialla. On korostaa hänen kommenttiaan ja on yleisestikin sitä mieltä, että olennaista on ehkäisevä toiminta, mutta haluaisin korostaa juuri ajatellen lääkkeiden käyttöä ja sekä myöskin tarttuvuusastetta sairauksen osalta ajatellen myöskin sitä, että tämä yhteydessä eläinten kasvattamisen, missä olosuhteissa se tapahtuu. Eli Tunnustumisen kertomuksessa pitäisi katsoa sitä, miten harjoitetaan maataloutta ja eläinten kasvatusta Euroopassa. Tämän asioita ei saisi unohtaa. Tämä myöskin saa minut miettimään toista asiaa, nimittäin rokotteita, joista puhuttiin joiden osalta voimme tehdä varmasti paljon enemmän. Ajattelen myöskin tätä ehkäisevää toimintaa, mutta myöskin ajattelen erästä muuta aluetta, jossa sekä ihmisettä eläinlääketieteessä on asia, joka on asia, joka tulee esille, koska uhkaavaa on lisääntyvä antibioottiresistenssi ja antibioottien käyttö eläinten kasvatuksessa, maatalouden tuotannossa liittyy myös tähän. Ja minulta, minä kaipaan sitä, että tässä komissiolla olisi lähestymistapa ajatellen valvontaa, että pitäisi voimakkaammin pyrkiä ajamaan valist- harjoittamaan valistustyötä, koska tällainen antibioottien käyttö eh, ehkäisevässä toiminnassa ei ole sallittu, mutta silti monilla alueilla edelleenkään ei ole antibioottien käyttö vähentynyt niin kuin olisimme odottaneet ja siksi odotankin, että tässä asian tarkastelussa myös ottaisimme huomioon tämän lähestymistavan. Kiitos. Onko komissiolla sitten sanotaan patron pääosasto Sante? Oui, merci Madame la Présidente. Je, je vais aussi être court puisque... Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska aika kuluu nopeasti. Haluaisin ilmoittaa, että tämä telintarkastus järjestettiin hyvin rakentavassa hengessä. Haluan kiittää telintarkastustuomioistuinta, joka otti huomioon myös komission kommentit. Työ oli aivan todella laadukasta. Kyse on taloudesta, kansanterveydestä ja eläinteiden terveydestä. Nämä aiheet ovat äärimmäisen monimutkaisia ja kaikki esitettiin hyvin selkeässä muodossa tässä kertomuksessa, jota myös esittelijä kiitteli. Kun ajatellaan tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken, niin meillähän on jo tällä hetkellä olemassa hyvin sofistikoitu järjestelmä silloin, jos epidemia syntyy. Meillä on jäsenvaltioiden kesken tällainen äh, foorumi, jonka kautta tietoa voidaan välittää. Esimerkiksi Hiljan Turkista on tullut epidemia Bulgarian suuntaan ja tässä meillä on hyvä esimerkki koordinoinnista reaaliaikaisesti. Jäsenvaltioiden toimet on koordinoitu aivan optimaalisella tavalla. Ja sitten tämä on myös osoitus siitä, että jonkinlainen rokotepankki voisi olla hyödyllinen väline, jonka avulla epidemian leviäminen voitaisiin pysäyttää. Komissio on analysoinut viime vuoden riskejä ja voi olla se vaara, että keväällä tämä virus palaa ja 250 000 rokoteannosta pystyimme tarjoamaan Belgia, äh, Bulgarialle ja Kreikalle ikään kuin ensiapuna. Mutta täytyy totta kai muistaa, että tämä ei riitä kattamaan kaikkea karjaa. Meidän täytyy auttaa myös näitä jäsenvaltioita, jotta ne olisivat valmiina ostamaan tarvittaessa rokotteita ja toimimaan tällä tavalla. Täytyy ottaa huomioon myös uudet riskit, joita syntyy joko Itä-Euroopassa, Pohjois- Afrikassa tai Aasiassa, ja onko sitten mahdollisuuksia kitkeä kyseistä tautia. Välttämättä meillä ei ole aina rokotteita saatavilla, ja totta kai nämä aspektit täytyy yrittää reagoinnissa yhdistää. No sitten antibioottiresistenssi. Tämä on hieman toisen tyyppinen kysymys kuin se, mitä tuomioistuin käsittelee. Se on paljon laajempi kysymys ja se vaikuttaa myös ihmisten terveyteen. Meillä on komissiossa puheenjohtajavaltion kanssa työryhmä aiheesta ja seuraavan puheenjohtajakauden aikana työ jatkuu. Pyrimme toimiin, jotta resistenssiriskiä voitaisiin pienentää. Tämä kysymys on aika lailla erilainen. Meillä on vain konkreettisia toimia eläinlääkinnän alalla. Tarkoitus on kitkeä sellaisia tauteja, jotka jo pitkään ovat jyllänneet niin, että riski myös ihmisten terveydelle, kansanterveydelle voidaan poistaa. Kyseeseen täytyy totta kai tulla myös vienti kolmansiin maihin, taikka sitten silloin kun eläimiä tuodaan sisämarkkinoille. Tämä on tärkein ongelma. Tämä liittyy laajempaankin ongelmakenttään, kun ajattelemme sisämarkkinoiden toimintaa. Ja, vielen Dank. Kiitoksia, Rova Jakobsen. Haluaisitteko vastata ja kommentoida? Olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on hyvin tärkeitä aloitteita, joihin komissio on ryhtynyt tässä pohtii ja odotamme mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä komission kanssa ja olemme nähdä, miten uutta eläinten terveyttä koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos. Vielen Dank, der Berichterstatter. Kiitoksia. Esittelijä vielä, haluatteko? Ei, kiitos. Tämä oli todellakin hyvää kuultavaa ja hyvin vastattu. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Nyt me olemme voittaneet hienosti aikaa. Kiitän tilintarkastustoimistointia ja komissiota. Olemme päätyneet tämän kohdan loppuun ja sitten olemme vuodesta kohdassa viisi. Valtuuskunnan vierailut sekin tasavaltaan, jatkotoimet ja tiedämme näistä papereista ja tilintarkastustuomioistuimen tekemästä työstä ja komission tekemästä työstä. Siellä on edelleenkin ongelmia sekä rakennerahastojen että myös maatalousrahastojen osalta. Siksi pyytäisinkin samantien komissiota kertomaan, jos silloin olisi kerrottavaa tilanteesta regipääosasta ja myös Audit ja Rova Hernandez Tsekin tasavaltaa edustavassa tai Tsekin tasavallan asioita edustavassa, Kuka, kumpi teistä haluaa puhua ensimmäisenä? Olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you, Chair, for giving us... Kiitoksia, että saamme mahdollisena päivittää eh, tilannetta tämän Tsekin tasavallan ja sen, sen rahan käyttöön liittyvissä asioissa. Euroopan komissiossahan me järjestämme tällaisen tilitarkastusorganisaation. Me, esillä oli oikaisutoimia, jotka olivat välttämättömiä. Joitakin ongelmia on havaittu siinä hallintajärjestelmässä ja hallin, hallintojärjestelmässä. Tämä johti sitten tilintarkastusviranomaisen raportointiin – jo, jos, jos ei pystynyt loppuun saattamaan kaikkea työtään. Meillä on ollut jotakin ongelmia täytäntöönpanossa aikaisemmin. Sitoumus, sitoumusmäärärahoja oli ja niiden määrä oli lisääntynyt. Ja Tsekin tasavalta valta, valta, perustettiin Task Force, on siinä puhuttiin puolesta tästä miljardista rahasta ja nyt me ollaan, nyt me ollaan 300-500 miljoonaa tasolla – uuden jakson osalta tilanne on uudistunut ja siellä on uudistettu järjestelmää kokonaan. Ja laki on sitten mahdollistanut myös julkishallinnon toiminnan ja kapasiteetin vahvistamista ja julkishallinnon puolueettomuuden kohentamista. Meidän täytyy kuitenkin verifioida, että kaikki Eh, täytäntöönpanoelimet elimet ja muut elimet työskentelevät kunnolla ja että ne, eh, ne, niiden taloushallinto eh, toimii kunnolla. Ja meillä on myös ehdollisuutta. Strategiat ja ohjelmat pannaan tältä pohjalta täytäntöön. Ohjelmat, jotka on laadittu, niin siinä noudatetaan tätä ehdollisuusstrategiaa. Meillä on myös valintakriteereitä, jotka, jos määritellään, että millä tavalla näitä kohteita valitaan ja mitkä ovat tavoitteet näille ohjelmille, miten ne lopullisesti valitaan. Ja siinä täytyy huomio kiinnittää tavoitteisiin ja kohteisiin. Järjestelmä, järjestelmä on käynnissä ja me toivomme, että me saamme sen finalisoitu ennen kesää. Ja komiteat tekevät työtä todella kiireellä. Meillä on kolme tai neljä seurantakomiteaa tässä näissä ohjelmissa. Kaiken kaikkiaan koordinaatiosta voidaan sanoa se, että me Tsekin tasavalta on pyrkinyt noudattamaan komission suosituksia ja se nyt on näkynyt myös alueelle tasolla. Ja siellä on perustettu metodeita ja, ja yhteisiä sääntöjä ohjelmien yhteiseen täytäntöönpanon panemisen takaamiseksi. Ehdollisuuden lisäksi meillä on myös <clears throat> on sellainen tilanne, että me voimme suoraan vaikuttaa tähän esimerkiksi Tätä varten on laadittu tärkeä toimintaohjelma, jossa päätettiin, että tämä lisää kapasite- hallinnoista kapasiteettia, parantaa laatua, mutta lisää myös määrää, joka liittyy julkishallinnon julkiseen, julkisiin hankintoihin ja kilpailuttamisiin. Meillä Meillä on myös selkeät säännöt sille, että miten määrätään, määritetään omistajuussäännöt, omistajuusrakenteet. Ja kaikki hallintoviranomaiset ovat sitoutuneet tähän järjestelmään. Ja nyt käydään keskusteluja. Tämä on jo sääntöjä, mutta tämä liittyy yhteiseen keskusteluun parlamentissa et, mahdollisista eturistiriidoista – ja se tulee esille lähikuukausina. Nyt annan puheenvuoron kollegalleni niin auditointiosastolta, joka sitten raportoi näistä pääasioista. And that were implemented the last. Jotka on pantu täytetty viime kuukausi. Okay, thank you very much, Gabriela. And thank... Kiitos, Gabriela. Kiitos puheenjohtaja siitä, että saan puheenvuoron. Minä olen Ilse Vandenabila. Olen tilintarkastusyksikköstä sieltä johtohenkilö vastaa Metsäkiin tasavallassa tehtävistä tarkastuksista. Edeltäjäni on teille kertonut jo tuloksia edeltävältä matkalta, mutta sitten vuoden 2012, kun horisontaalinen toimintaohjelma käynnistettiin, niin kaikki toimet on tyydyttävällä tavalla täytäntöön pantu 2012-2014 kaudella me olemme toteuttaneet paikan päällä tarkastuksia ja olemme myös tarkastelleet toimintaa dokumenttien perusteella. Ja 5. maaliskuuta 2015 virallisesti kaikki avoimet tutkimukset päätettiin virallisesti. Kun ajatellaan vuosi eh, tilintarkastuskertomuksia, niin voimme todeta, että vuoden 2014 lopun jälkeen Tsekkiin tilintarkastusviranomaisten raportoimat virhetasot on varmistettu DG-regiossa. Me olemme näistä raportoiduista virhetasoista täysin samaa mieltä. Siellä on tehty äh, hyvää tilintarkastustyötä ja virhetaso heijastelee todellisuutta. Tämä osoittaa myös sitä, kuinka riippumaton tilintarkastusviranomainen on. Olemme myös tilintarkastusviranomaisen tarkastusviranomaisen työn pohjalta käynnistäneet uusia keskeytyksiä. Voimme havaita, että viime vuosien aikana, 2014 ja 2015 vuoden aikana, varaumat ovat alentuneet neljään. Tilannehan oli sellainen, että meillä oli näitä varaumia 13 ja kahdeksan vuonna 2013. Me seuraamme hyvin tarkkaan tilintarkastusviranomaisen tekemää työtä. Raportoimme joka vuosi tilanteesta ja olemme suunnitelleet myös matkoja paikan päälle, koska viranomaisessa on suunniteltu muutoksia uuden lain voimaantulon myötä. Se astuu voimaan alkuvuodesta 2017, joten tilintarkastussuunnitelmassa on mukana myös matka, jotta voimme varmistaa sen, että työ jatkuu yhtä hyvälaatuisena kuin mitä se on ollut tähän saakka. Toteutamme matkoja myös paikan päälle ja teemme tarkastuksen uuden järjestelmän parissa. Paneudumme tiettyihin korkeariskisiin aloihin aivan erityisesti ja luonnollisesti pidämme teidät ajan tasalla, jos kehitystä tapahtuu telin tarkastusviranomaisen toiminnan suhteen. Kiitos. Kiitoksia. Nyt me olemme tyytyväisiä siihen, että tämä tilintarkastusviranomainen on teidän tarkasteltavananne ja te olette tyytyväisiä tähän, mutta me olemme hieman huolissaan siitä, mitä näissä hallintoviranomaisissa ja itse ohjelmissa tapahtuu. Ainakin meillä on huonoja uutisia, ainakin eh, Tsekin mediasta ja myös, ja myös hallintoviranomaisilta itseltään. Voitteko tästä lausua jotakin? Viimeisimmässä vastuuvapausmietinnössä puhuimme myös IT-valvontajärjestelmästä vuodet 2013, 2014 2020. Siellä oli petostapauksia. Me tiedämme, että useitakin petostapauksissa on tutkittu tai tutkitaan Tsekin tasavallassa. Ja näistä tänään saamistamme papereista olemme nähneet, että, että siellä on ainakin kolmas osa operatiivista ohjelmista on sellaisia, että siellä on enemmän tai vähemmän suuria ongelmia. Voisitteko tästä sanoa jotakin? <clears throat> Onko kaikki normaalia vai, vai pitääkö vai pitäisikö siellä reagoida enemmänkin kuin että vaan sanotaan, että minua vähän ärsyttää se, että se, ja hämmästyttää se, koska ne meidän samamme tiedot tai uutiset sekin tässä vaiheessa eivät välttämättä ole täysin yhtäpitäviä teidän antamien tietojen kanssa. Voitteko tästä asiasta lausua jotain? Der Kollege Stachowski wollte auch noch das Wort, bitte schön. Stachowski haluaa puheenvuoron. Vážená, vážená paní předsedkyně, vážená komi... Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission edustajat, hyvät kollegat, minä haluaisin kertoa henkilökohtaisesta niin vuoteen 2013. Minä olin yrittäjä, sekin tässä vallassa minulla oli kolme yritystä. Ja minun on sanottava, että se, miten varoja Tsekin tasavallassa käytettiin tuolloin, oli tragedia. Minä en edes hakenut eurooppalaisia varoja, koska rahat varastettiin hankkeessa toiseen. Keinotuksesti korotettiin hintoja, oli hankkeet, jotka toteuttaa 100 000 eurolla, mutta ne sitten maksoivat 300 000 euroa. Rahat käytettiin järkyttävällä tavalla. Ja se voidaan nyt nähdä tänään, jos Euroopan komissio kävi katsomassa hanketta, jota oltiin toteutumassa ensimmäisellä ohjelmakaudella, niin esimerkiksi silta Kolinin kaupungissa on kertakaikkisesti vitsi. Se on rakennettu eurooppalaisilla varoilla. Se on hyvää mainontaa kaikille euroskeptikoille, jotka näkevät siinä sen, miten eurooppalaisia varoja käytetään. Enkä minä haluaisin tehdä samaa tilaa tänä uudestaan, koska tapauksessa, jossa hävetti se, että olen Tsekin tasavallan kansalainen. En kuitenkaan halua puhua nyt tästä. Haluan puhua tästä erityisestä kertomuksesta. Olen iloinen siitä, että Tsekin tasavalta on nyt eh, ottanut erityisaskelia vuodesta 2014. On ollut muutoksia. Saman aikaan kuitenkin haluaisin, että Euroopan komissio pysyisi kriittisenä silloin, kun se tarkastelee sitä, miten eurooppalaisia varoja käytetään Tsekin tasavallassa. Voimme nimittäin nähdä, että monilla alueilla valvonnasta on tullut hiukan löysää viime aikoina. Minä haluaisin, että useimmat kilpailutukset tapahtuisivat mahdollisimman avoimesti. En halua, että on lahjontaa valintamenettelyssä. Haluaisin sähköisiä menettelyjä silloin, kun vastataan julkisiin hankintakilpailuihin. Ja minä haluaisin, että olisi avoimuutta näissä valinnoissa. Me elämme 2000-lukua, joten toistan minusta komission täytyisi keskittyä digitalisoimiseen silloin, kun on kysymys nimenomaan valtion hallinnosta. On ollut jonkin verran edistystä, kuten on todettu, mutta valvonnan täytyy olla tiukempaa. minä olen yksi niistä sekin tasavallan kansalaisista, jotka vaativat, että eurooppalaisista lähteistä tulevat varat käytetään järkevällä tavalla ja että virhetaso mahdollisimman pikaisesti putoaisi Saksan ja muiden maiden tasolle. No niin. Ja esittäisitkin asian hieman systemaattisin, systemaattisemmin, kuinka monta ohjelmaa meillä on meneillään ja mitä uusille tapahtu, ohjelmille tapahtuu vuoteen 2020 asti. E, e, e, Minkälais, te ette ole sanoneet nykyistä ohjelmista oikeastaan yhtään mitään, rahoituksesta, meneekö sinne rahaa vai mitä tahansa. Pyytäisin teiltä vielä vastausta. Kumpi teistä rouvista haluaa, naishenkilöstä haluaa nyt esittää asian? Niin, Um, the projects that are now... Uh, Hankkeet, jotka nyt ovat käynnissä, on tässä mainittu. Ne ovat aiempia ohjelmia. Nythän äh, näitä aiempia maksuja vielä viimeistellään. Kuitenkaan näitä hankkeita ei ole vielä täysin suljettu, koska tutkimus on vielä käynnissä ja poliisi tutkinta osittain on myös käynnissä. Olafkin tutkii ja poliisitutkinta on käynnissä myös IT-järjestelmien osalta. Sitten kun tutkimukset saadaan päätökseen, niin sitten suljemme tämän osuuden. Nyt olemme uudella ohjelmakaudella ja meillä on strategioille tiukat ennakkoehdot, myös hankinnoille. Ennakkoehdot on ohjelmia määritellään ja me seuraamme valintamenettelyä, menemme vielä pidemmällekin. Me perehdymme valintakriteereihin silloin, kun ne julkaistaan ja katsomme, menemmekö, menevätkö ne oikeaan vaikka, vaikka väärään suuntaan. Näin me toimimme uudella ohjelmakaudella luonnollisesti ensin on nimitysprosessi, jonka komissio sitten validoi. Se tapahtuu kesän aikana. Ja kollega jo hieman selvitti tätä ulottuvuutta. Okay, thank you Gabriela. Just to uh, give some... Kiitos Gabriela. Ehkä vähän lisätietoa Äh, puheenjohtajan ja kollega esittämästä IT-järjestelmän osalta todellakin meillä on äh, menettelyt meneillään, jotka koskevat useitakin IT-sopimuksia, kuten näette. Tässä vuosiraportissa meillä on varauksia teknisestä avusta ja me odotamme myös tuloksia nykyisistä poliisitutkinnasta. Me olemme tässä samaa mieltä esitettyjen oikaisujen määrästä, joita kansallisen tason viranomaiset olivat esittäneet niin 25 prosenttia, se pitäisi olla 100 prosenttiin riippuen poliisitutkinnan tuloksesta. Mutta voin vakuuttaa teille, että me ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimiin ja siinä vaiheessa, kun tämä suoralla meillä on sitten riittävät oikaisut tehty. Mitä taas tulee petoksiin, me emme ole petosviranomaisia, mutta kun me tapaamme niitä, niin silloin me välitämme tiedon välittävästi Olafille ja me saamme sitten, sitten raportiston, josta puhutaan asianomaiset viranomaisten kanssa ja sitten ryhdytään tarvittaviin aikaisiin toimiin, mitä tulee tiettyihin lehtitietoihin ja muuhun. Noin tilintarkastajana me otamme kaikki ne elementit mukaan riskearvioomme ja teemme tilintarkastussuunnitelman tältä pohjalta. Ja sitten kun näyttöä on saatu, niin me ryhdymme toimii, mitä taas tulee näihin varauksiin, varaumiin, Tämä on osa vuosiraporttia, mutta nyt meillä on kaksi op jossa viranomainen on identifioinut huomattavasti merhaavi. Se on keskus, Keski-Moravia ja lounas. Ja komissio kuitenkin on kuviossa mukana. Se oli kaksi ohjelmaa Koillisessa, jossa me teemme auditointikampanjaa ja että toimenpiteitä ei ole vielä ryhdytty tekemään. Tämä koskee useitakin sopimuksia, joista me olemme pyytäneet hallintoviranomaista verifioimaan kulut eh, perustuen siihen, kun toimintaohjelma on pantu täytäntöön. Me odotamme tuloksia. Ja kuten sanoinkin, jo tekninen apu, tekninen toki OP, me odotamme siitä tuloksia poliisitutkinnasta, jotta voisimme panna täytäntöön oikaisutoimet IT-monitorointijärjestelmästä. Kiitoksia paljon. Pyytäis kysyisin teiltä vielä, mitä näihin uusiin 2014-2020 riittyy? Nyt te puhuitte vanhoista ohjelmista 2007-2013. Entä uudet ohjelmat 2014-2020? Mikä siellä on tilanne? Well, from an audit point of view... Uh... Tilintarkastuksen näkökulmasta minä en ole tietenkään täytäntöönpanossa mukana, mutta olemme ilolla todenneet, että alueellisten toimintaohjelmien uudelleen ryhmittely on käynnissä, kun ajatellaan 2013 tilannetta tähän saakka. Siellä on ollut paljon alueellisia toimintaohjelmia. Tämä Keski-Moravia on ollut jatkuvasti, keskimäärin on ollut jatkuvasti synnintekijänä. Siellä on tarvetta totta kai toteuttaa tilintarkastuksia myös tämän uuden toimintaohjelman voimassa ollessa. Se on tärkeä askel eteenpäin. Uudella kaudella odotamme vielä tämän nimeämisprosessin tuloksia. Se on kansallinen prosessi. Toivottavasti saamme tulokset, kannanotot kesä-heinäkuulla. Sitten toteutamme oman riskiarviomme Paikan päälle niin ikään tehdään kattavia matkoja ja perehdymme siellä kaikista riskialttiimpiin toimintaohjelmiin. Perehdymme jo valintavaiheeseen ja julkisiin hankintoihin, niiden hallinnointiin. Kyse on kaikista riskialttiimmista toimintaohjelmista ja mielellämme sitten ensi vuonna tulemme, kunhan tilintarkastus on saatu valmiiksi, raportoimaan teille tilanteesta. Kiitos. Ja vielen Dank. Kiitoksia nyt kysymys siitä, milloin tämä asia täytyy ottaa esille, niin, jotta se ei unohdu. Se oli ensimmäinen kysymys ja toinen kysymykseni. Me olemme kuulleet syytöksiä Tsekin tasavallasta, että, että, siellä on, että tämä on syypää siihen, että pk-yritykselle mitään mahdollisuuksia, rahat menevät vain suurille yrityksille. Onko varmistettu, että, että näissä toimenpideohjelmissa pienet yritykset todellakin saavat niille kuuluvan osuuden? näistä rahoista niin, että suuryritykset eivät sitten saa rahoitusta ikään kuin kyökin kautta, koska tsekkien äh, pk-yritysten sy- syytökset ovat sellaisia, että ne eivät saa rahaa, koska kyökin kautta vain suuryritykset saavat tätä rahallista tukea. Voitteko ottaa tähän kantaa? Kiitos. Yes. Um, so we... Niin. Mitä tulee suuriin yrityksiin. Totta kai tämä on noussut esille, mutta tehän tiedätte, että rakennerahastot, joilla tuetaan yrityksiä, niin osalta kaikkia kaikkea pk-yrityksiä pitäisi ennen kaikkea suosia. Me olemme puuttuneet tietyistä asioihin, kuten esimerkiksi tutkimukseen, jossa, jonka alueella jäsenvalta haluaisi antaa tätä myöskin suurimmille yrityksille, ja niissä myöskin suuret yritykset ovat mukana, mutta mutta EUn säädöksissä ei ole enempää sääd- rajoituksia tämän osalta, mutta tässä tämä kuitenkin huomioon ja kokemusta otetaan sekin tasavallasta, koska ohjelmassa, joka koskee innovaatioita, siinä on rajoitus, joka koskee suuria yrityksiä, koska mennessä tuki meni suurille yrityksille ja katsoin, että se oli korkea, sillä meissä myöskin pk-yrityksiä täytyy meidän mielestämme tukea sisältelee, mitkä ovat sitten, mikä on temaattinen tavoite kolme, eli pk tuki, myöskin muut, niissä on ollut rajoituksena 20 prosenttia varojen osoittamisesta kaikille, ja siis tämä liittyy neuvotteluihin, se ei ole säädös, se on määritelty sopimuksessa komission kanssa, olet voineet kuulla. Lehdistöt voi kerrotella virallisestikin nyt, että hallittava viranomainen on tehnyt erityksen ohjelman muuttamisesta niin, että ei olisi velvollinen sitoutumaan tähän 20 prosenttiin, koska se ei ole asetuksen määritelmä tai vaatimatta komissio on sitä mieltä, että se pitäisi säilyttää tämä rajoitus. Nyt on, on viranomaisen on tarkemmin, mitkä ovat tavoitteet ja on siksi pidetään ylläpitämään näitä etuja, jotka koskevat pk-yrityksiä ja ennen kaikkea sekin tasolla rakennetta ilman tätä rajoitusta. On vaara siitä, että varat päätyvät enimmäkseen sulle yritykselle. Tämä on siis tilanne tällä hetkellä. Komissio ei ole muuttanut kantaansa, eikä katso, että tässä pitäisi lisätä tätä osuutta, ja sekin viranomaisten täytyy kunnioittaa tätä der Zeitplan, wann soll... Ja aikataulu on, milloin tämä asia pitäisi ottaa jälleen esityslistalle? Uh, so, um, well, as uh, in audit... No, uh, tilintarkastuksessa me olemme riippuvaisia jäsenvaltioista, jos aikataulu, josta on puhuttu, kaksi viikkoa sitten Tsekin viranomaisten kanssa, jos he, he kunnioittavat sitä, niin, niin voidaan puhua heinäkuussa, elokuussa, sitten josta tuloksi sitten voimme lähteä vertailemaan. Sitten meillä on tämä menettely ja raportointi. Olettaisin, että voisi esittää jotakin 2017 kesään mennessä. Sommar 2017. 2017 kesä, no niin, kollega Toire. Ja, vielen Frau Kiitos puheenjohtaja. En nyt aivan alusta asti seurata keskustelua, koska olin talousvaliokunnassa ja oli kokous samaan aikaan menossa ja olin siellä varjoesittelijänä. Mutta haluaisin nyt eh, heittää kysymyksen siitä, että niin tietojen pohjalta, että minulla on, nyt on ollut kysymys vähemmän täsmällisestä valtuuskunnasta, vaan te puheenjohtajana olette pyytänyt eh, aluepolitiikan pääosastoa esittämään ajan tasaisen esityksen ohjelmista Tsekin tasavallassa ja niiden toimenpanosta budjettivalvontavaliokunnalle. Minusta kysymys on nähtävissä yhteydessä siihen, onko niin, että me, se mitä me valiokuntana ja mitä te aiotte, että onko tämä sellaista, mitä yleisesti ottaen pitäisi tehdä kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Voi kysyä, miksi me nyt juuri puhumme tällä kertaa Tsekin tasavallasta, koska tilastumistuimen kertomuksessa oli muutama muukin maa, joilla on ollut vaikeuksia. Ja kuulemani mukaan siis mitä nyt saatoin kuulla komissiolta, komissio on sitä mieltä, että on ollut edistyksiä, edistaskelta siinä, miten asioita on hoidettu sekin tasavallassa. Me ehkä näemme sen eri tavalla, mutta jos ajattelin niitä asiakirjoja, jotka nyt on käytössä, myös ymmärrän ne oikein. Ja jos ajattelen valtuuskuntamatkamme tuloksia, jossa minun ryhmästä oli toinen kollega kuin minä, jos oikein tiedän, silloinhan on kysymys ennen kaikkea jaksosta 2009-2012, jotka ovat nousseet esille. Ja silloin se myöskin kysymys siitä esille, jopa 2007 siis nousi esille kysymys sitten myös siitä, miten me suhtaudumme poliittiseen vastuuseen tällaisissa kysymyksissä, asioissa, jotka ovat tapahtuneet niin kauan sitten menneisyydessä. Voidaanko sanoa, että asia on nyt loppuun käsitelty eh, valtuuskuntamatkalla? Kysymys oli siitä, että Äh, siis tämä 2002-2012. Äh, se on hiukan eri asia kuin operatiiviset ohjelmat, jotka nyt ovat käynnissä, joten minusta tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kun ajattelee muita valtuuskuntamatkoja, vaikkapa matkaa Haitille, tai muita tällaisia asioita on ollut, jos emme niitä voineet seurata samalla intensiteetillä. Muista myös matkan Liettuaan, jossa oli kysymys äh, ydinvoimalan purkamisesta, jotka ei vielä ole saatettu täysin päätökseen, nousee sille kysymys siitä, miten me ylipäätään pitkällä tähtäyksellä seuraamme tällaisia kysymyksiä. En voi kuvitella, että tässä toimittaisiin nyt valikoivasti, vaan ryhmien kanssa täytyy luoda järjestelmä, mikä, mitä, minkä valtuustomatkalla on seurantaa ja millä ei. Jos on vaikeuksia, niin silloin niissä pitäisi puhua ilman muuta, mutta Minulla olisi kuitenkin kysymys komissiolle vielä, miten suhtaudutaan tällaisiin vanhoihin tapauksiin. Ja haluaisin myös sitten kommentti siitä, onko niin, että tapaukset jaksolta 2019-2012, onko ne loppuun käsitelty vai ei. Jos ne on käsitelty loppuun, silloin me lopetamme keskustelun tästä valtuuskunnasta, emmekä ota asiaa enää edes esityslistalle. Jos ei selkeästi vahvisteta, että tältä jaksolta, jota valtuuskunta koskee, että jos siltä ajalta ei ole enää avoimia tapauksia. Silloin emme voi jatkaa tämän asioiden käsittelyä, koska ne on joskus saadettava päätöksiä Jos on uusia tapauksia, silloin pitäisi tehdä uusi valtuuskunta, silloin pitää käsitellä uusia tapauksia, koska tämä valtuuskunta ei voi jatkuvasti matkustaa kaikki 28 jäsenvaltioon, eikä se voi jatkuvasti ottaa kaikkien valtuuskuntamatkoja uudestaan esityslistalle. Minusta se, että on vedetty nyt valikoivasti yksi valtuuskomatka esille, josta me puhuit edes koordinaattorien kokouksessa, vaan on otettu se esityslistalle, se on minusta ongelmallista. Tämä tässä nyt painokkaasti. No, parhain kollega Toirer. Tsekissä meillä, meillä on eräissä jäsenvaltioissa on suurempi ongelma kuin muissa. Sitten tehdään riskianalyysi siitä, mitä me teemme. Ja olemme nähneet, että esimerkiksi Slovakiassa – siellä on suhteellisen suuri virhemäärä nousemassa Tsekissä 2012 mennessä, niin kuin komissio esitti. Siellä on onnistuttukin näissä toimenpideohjelmissa, tietenkin meidän vierailummekin ansiosta. Ja nämä tulokset ovat, me olemme nyt huomannut uuden kasvavan ongelman, ja minusta tämä valikunnan on hyvä sitten huolehtia näistä kasvavista ongelmista ja äh, jakamamme tieto, äh, joka on myös toiselle äh, mennyt, ja jos huolehditaan verorahoista, niin silloin kysymys humanitaarisessa avusta Haitissa, se on toisenlainen tehtävä kuin jäsenvaltio, jossa puhutaan suurista rahasummista. Näemme, että rakenteellisia ongelmia, ongelmia näissä toimenpideohjelmissa jolloin nämä virheet pysyvät samalla määrällisellä tasolla ja ne näkyvät vuosiraporteissa. Minusta meillä on hyviä syitä ja perusteita käsitellä Tsekin asioita. Me teemme tietenkin seurantaa myös tässä edistys, edistyskertomassa Romanista ja Bulgariasta, koska se, mitä siellä on yhtä lailla relevanttia juttuja hallinnossa kuin jokaisessa muussakin tapauksessa, siksi on hyvinkin mielekästä, että harrastaa tällaista seurantaa Ukrainasta, Ukrainassa. Meillä on, meidän täytyy ottaa monia juttuja esille. Delegaatiomatkat ovat tietenkin tällaisia jonkinlaisia alkupisteistä, jossa meidän täytyy saada näppituntuma siitä, mitä, mitä maassa tapahtuu ja millä tavalla täytyy toimia. Meillä on, me on jo kaksi kertaa olemme ottaneet sekin esille. tämän matkan seurauksena meillä on käynyt kaksi keskustelua teidän edeltäjänne kanssa – ja luultavasti myös ensi vuonnakin käydään äh, keskustelu tästä. Eikä tämä kohdistu mitään hallitusta tai ministeriä vastaan, vaan kysymys on siitä, että mi- miten, miten äh, valvontajärjestelmä on rakennettu jär- rakenteellisesti jäsenvaltioissa. Toisessa jäsenvaltiossa on suurempia ongelmia, toisessa pienempiä. Sitten komissio kysymykseen. mä, puheenjohtaja, jos sallitte, minä haluaisin vielä tarttua tähän. On nostettu esille syytös siitä, että me täällä toimimme nyt erityisellä tavalla. Ja jos nyt ymmärsen oikein, tämä on kysymykseni, te pyritte järjestelmälliseen lähestymistapaan. Eli seuraavaksi vaikkapa olisi valtuuskunta Italian, tai taisi ollakin Etelä-Italiassa. Minusta olisi oikein, että kun on useampia maita, jotka saavat korkeita summia rakenne- ja kohesiovaroja, olemme menestyssä käyneet Espanjassakin ja äh, luoteis Saksassa. Ja minusta olisi hyvä, jos näitä kysymyksiä, Kodissaksassa, jos olisi hyvä, jos näitä asioita käsiteltäisiin kokonaisuudessaan kaikkien maiden osalta, niin että olisi tällainen riskiarvio, joka olisi avoin. Ja jos te olisi, tämä olisi teidän mielestänne asia, joka olisi hyvä, niin silloin minua kiinnostaa komission mielipide. Kernaasti. Workshop, äh, meillä oli Kreikan matkan jälkeen tällainen workshop, 2015 syyskuussa siellä puhuttiin maanomistuksen haltuunottamisen ongelmista ja huomenna me käsittelemme näiden maa-alojen pakkolunastuksesta, jotka vaikuttavat huomattavasti EU-rahastoihin, koska Kreikassa on Kreikan osuus on suurin EU-budjetista, kun puhutaan maiden pakkolunastuksista. On kysymys siitä, millä tavalla ymmärtää oman työnsä ja mitä uskottavampi talousvarvio valvonta on, niin sitä tehokkaammin täytyy puuttua asioihin. Olkaa hyvä. Okay, thank you for the floor. Uh, so I've, I... Kiitos. Olen edustaja Toirarin kommenttien kanssa eri mieltä sitä, ettäkö komissio ei toimisi näiden asioiden tiimoilta, kun katsotaan esimerkiksi vuoden 2014 toimintakertomusta, niin kaikki neljä varaumaa, jotka kertomuksessa oli, on poistettu vuoden 2015 aikana. Meillä on jatkuva paine silloin, kun maksuja keskeytetään, niin kansalliset viranomaiset kyllä kovasti meitä painostavat, jotta toimintaohjelmat voidaan validoida. Kollegojen kanssa käymme paikan päällä ja todella ennen suositusten antamista ja maksujen jatkamista me perehdymme tapauksiin huolellisesti. Me teemme läheistä yhteistyötä, tunnemme kollegat jäsenvaltioissa, tiedämme kutakuinkin, miten ohjelmia täytäntöönpanna ja miten tilintarkastusviranomaiset tekevät työtään. 2009 käynnistimme työmme ja yli 360 paikan päällä tehtävä tarkastusta tämän jälkeen on tehty toimintakertomuksia, kun katsomme viime vuosilta, niin havaitsemme, että joka vuosi olemme perehtyneet tilanteeseen, seuraamme täytäntöönpanoa toimintaohjelmien osalta ja pystyimme vahvistamaan monia parannuksia. Parannuksia on tehty tilin tarkastuksen puolella. Myös varaumien määrä on vähentynyt. Näitä mm, Rahoituskorjauksia on täytäntöön pantu entistä enemmän ja tarkkaan seuraamme myös uuden kauden järjestelmän parannuksia. Niin kuin sanon, keskitymme korkeariskisiin toimintaohjelmiin ja tilintarkastuksessa tilanne on sellainen, että jatkuvasti joka päivä on maksusuorituksia, joka päivä saadaan uusia tietoja, lehtiartikkeleita kirjoitetaan. Voitte olla varmoja siitä, että tilintarkastusyksikössä me varmistamme, että jokaista jäsenvaltiota kohdellaan tasa-arvoisesti suhteessa muihin ja toimimme hyvin ammattimaisesti näissä asioissa. Kiitos. Just to, just to clarify, because... Haluan vain selventää, koska en nyt halunnut syyttää komissiota, jos ymmärrän teidän nyt oikein, niin, niin tämä keskeytys on peruttu, koska parannuksia on tapahtunut. Onko näin? So every interruption we kaikki keskeytykset. Silloin kun me keskeytämme maksut, silloin me keskeytämme ohjelman ensinnäkin, että suojellaan EU-budjettia, eli pyydetään oikaisuja aikaisemmista menoista ja pyydämme myös toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että tulevaisuudessa tällaisia virheitä ei enää tapahdu. Eli siinä on ennaltaehkäisevät ja oikaisevat toimet ja tämä liittyy myös vastuunvapaustoimiin. Me tarkastamme paikan päällä validoimalla toimintaohjelmalta, että kaikki toimenpiteet on pantu täytäntöön ennen kuin meidän komiteamme päättää vapauttaa maksut. Kyllä todellakin, jos tämä keskitys on päättynyt, niin silloin me olemme tyytyväisiä, että nämä toimet on pantu täytäntöön täysimittaisesti. Wenn ich mit, wenn ich richtig mit... Jos olen laskenut oikein, niin tällä hetkellä on viisi operati- toimenpideohjelmaa. Kollega Aijala. Eh, Haluaisin reagoida herra Toirerin kommenttiin, koska uskon, että ongelma ei ollut se, että esitelikö komissio parannuksia vai ei, vaan se, miten me olemme ottaneet tämän asian esille esityslistalle. Minä sanon, että kun todella minä en sitten miten selittää kollegoille tätä asiaa, koska Tämä näytti jonkinlaista seurannalta, joka liittyy valtuuskuntamatkaan Tsekin tasavaltaan, eli ongelma, joka meillä on. Ja tämä ainakin joilta osin ei näytä siis siltä, että te henkilökohtaisesti päätätte, mitä asioita laitetaan. Ja siis meidän pitäisi myöskin käsitellä asiaa koordinaattorien tasolla, sillä kun meillä on tietoa, niin silloin minä voin sanoa kollegoille, Tsekin tasavallassa oleville kollegoille sanoa, että miten tämä asia on noussut esille listalle, niin koska meillä on tietoa, niin silloin voin selittää sen. Joten minusta, minusta tämä voitaisiin kestellä kenties mahdollisesti rakentavalla tavalla, eli tämä Kreikan tasavallan Kreikkaa koskeva mietintö, raportti, ja sitten on, tietysti jos on olemassa erityiskertomus, joka on tuosta niin silloin, mutta Tämä asia, tämä toistuva seuranta, joka nyt sellainen tiedä, miksi olisi hyvä, että minä tuista suostusta, jota herra teoreisesti olisi hyvä, jos voisimme esitystä katsoa, että mistä nämä esitykset tulevat ja voisimme kommentoida niitä, että koska voisimme selittämään näyttää siltä, että te päätätte asioista ja minusta se niin että voidaan katsoa, miksi toistuvasi nousee sille jokin asia ja näyttää siltä, että kukaan ei oikein tiedä syytä siihen kaikki jäsenvaltioiden osalta, kaikkien aiheiden osalta, niin en tiedä jotenkin, miten selittää tämä jotenkaan, olisi, että voisimme kenties saada tiedon siitä, miksi nyt tällä hetkellä näyttää nousi esille tämä seuranta tämä, tästä valtuuskan matkasta, joka varmasti on pelkästään teidän henkilökohtainen ratkaisunne silloin, kun te olette ollut erityisen tarkkaavaisena, vaan pitäisi antaa myös johdonmukainen selitys meidän kollegoille. Minusta on hyvin tärkeää, että tätä asiaa hoidettaisiin rakentavalla tavalla. Ich habe Gott sei Dank ganz wenig Luojan kiitos. Ei tässä ole unettomia öitä. 2014 huhtikuussa olimme Tsekissä ja havaitsimme siellä ongelmia, jotka olivat suurempia kuin muissa jäsenvaltioissa, tämä täytyy kyllä sanoa, mutta näemme myös, että siellä on myös suurta tahtoa viranomaisten tasolla saada asiaa hallintaan, ja tämä todettiin myös täännöllisessä tapaamisessa tsekkiviranomaisten kanssa, ministerin ja muiden kanssa, jotka arvostivat sitä, että sanotaan, että tekevät parhaansa ja haluavat tilanteen parantumaan. Siksi ajattelin, että olisi ehkä hyödyllistä puhua asiasta täällä valiokunnassakin mutta voin tehdä sen yksin, ei siinä mitään ongelmia ole. Mutta minun täytyy nyt, olen hieman epävarma, kun tässä tulee sellainen tunne, että, että, että, että, että, että kun ajatellaan, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi äh, auditoinnissaan, siellä on pari hälyttävää kohtaa jouduttu toteamaan, mutta meillä, mutta monet asiat ovat poliisitutkinnassa ja luulen, että Meillä, meillä, on, meillä on myös varaumia tässä suhteessa. Minusta on tärkeää, että kaikki osanottajat tietävät, mihin me katsomme. Ja minusta tämä oli vain, olisi vain hyvä viesti ö, veromaksajillemme, että, että yritetään saada asiat järjestymään ja tarvittaessa myös ö, syytteeseen. Ja meidän täytyy antaa, tärkeää on se, että, että, että ei sellaista kuvitelmaa synny, että kukaan ei piittaa. Ja sitten toinen sen itsekin ja silloin minä tiedän ja kukaan muu ei tiedä. <clears throat> No, kyllä meidän täytyy. No, ole hyvä. No, no estoy... En ole sanonut, että, että me paljastamme sitä, että teemme työtä tällä tavalla seuraavalla, mutta se pitäisi tehdä koordinaalla tavalla, sillä jos me emme tätä, silloin olemme, on turhauttavaa se, että, että kun se puhuu näistä tiedoista, koska normaali olisi ollut se, että olisi ollut jotain erityiskertomus, niin kuin esimerkiksi Kreikan tapauksessa, voitaisiin katsoa, tulisi enemmän ihmisiä, olisi enemmän kiinnostusia kohtaan. Ei kyse siitä, pitääkö asiaa tehdä, vaan miten se pitää tehdä. Olisi jotenkin helpompaa myöskin motivoida kollegoja. Tuo on hiukan turhauttavaa ja olisi ehkä hiukan laajempi keskustelu Tämä on se, mitä haluan sanoa. Eli siis se, miten, miten, tällainen rakentavampi yhteistyö, hakuisempi tapa. Alles gut. No, kaikki hyvin. Hieno juttu, kiitoksia. Sitten ensi vuoden kesällä otamme tämän oletettavasti uudelleen esille, koska muuten vastu, se täytyy tehdä vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, mutta taas vastuuvapausmenettelyn yhteydessä asia, tämä, tämä oikein istu siihen, koska kuitenkin siinä puuttuu sitten se riittävä neuvottelusyvyys. Minusta on tärkeää, että valiokunta osoittaa uskottavuutta asioiden kiinnostuvuuden osalta, eikä yritä pelkästään komissaarin tunnin kuulemiseen. Joka tapauksessa tämä keskustelu tulee jatkumaan. Kiitoksia tiedoista. Seuraavaksi käsittelemme esityslistan kohdan kuusi. yhteistyöseurantamekanismi Romania ja Bulgaria, mehän me olemme saaneet edistymiskertomuksen, edistys, ja meitä kiinnostaa, että miten tämä rahaston hallinto on muuttunut ja kehittynyt ja saataisiin kuva tilanteesta oikeusjärjestelmässä kummassa näissä jäsenvaltioissa, koska me tiedämme, että ilman toimivaa oikeusjärjestelmää moni muukin jää toimimatta tervetuloa pääsihteeri Stries ja antaakin hänelle saman tien puheenvuoron. Tehän olette tuon tuostakin täällä. Olette jo kantaa asiakas täällä meillä. Olkaa hyvä. Madam Chairman, thank you very much and uh, many... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valiokunnalle siitä, että saamme mahdollisuuden päivittää tietoja yhteistyö- ja seurantamekanismista. Ensinnä Tässäkin on syytä varmaan muistuttaa mieliin konteksti. Silloin kun Bulgaria ja Romania liittyivät 2007, niin päätettiin, että tarvitaan vielä lisää työtä korruptiovastaisessa työssä ja oikeuslaitoksen uudistuksessa. Ja myös Bulgarian tapauksessa äh, järjestetään rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Tarkoitus oli päästä tiettyihin vertailuarvoihin verrattavissa oleviin tuloksiin. Ja komissio sitten tarjoaa tilanteesta päivitystä. Tammikuun lopussa hyväksyttiin viimeisimmät äh, raportit. Ne toimitettiin parlamentille ja neuvostolle. Neuvoston johtopäätökset tukevat raportteja ja niiden suosituksia. Ne hyväksyttiin yleisösään neuvostossa maaliskuussa. Miten me sitten työtämme teemme? Vuoden mittaan Käymme näkemysten vaihtoa kansallisten viranomaisten kanssa, vaan erityisesti ja keräämme myös tietoa kansainvälisiltä organisaatioilta, asiantuntijoilta ja kansalaisjärjestöiltä, kansalaisyhteiskunnalta. Keskeinen työ kuitenkin tehdään hallitusten kanssa ja haluamme kiittää näitä kahta hallitusta rakentavasta yhteistyöstä. Tähän kysymykseen liittyy myös yhteistyöpuoli ja tässä vaiheessa rahastot tulevat mukaan kuvaan. Kyseisillä jäsenvaltioilla on mahdollisuus hyötyä rakenne- ja investointirahastoista uudistusponnistelujen edistämiseksi, erityisesti tällä uudella ohjelmakaudella. Tätä voidaan siis käyttää uudistusohjelmien kehittämiseen, esimerkiksi tietotekniikan kehittämiseen, koulutukseen ja sen sellaiseen. Kyse on yhteishallinnoinnista kansallisten viranomaisten kanssa silloin, kun valitaan konkreettisia hankkeita prioriteettien alalta. Ja tässä toimitaan normaalin tapaan monivuotisten ohjelmien periaatteiden mukaisesti. Olemme rakenneuudistustuki kanssa tehneet yhteistyötä. Olemme olleet suoraan tässä mukana – ja Bulgarian kanssa on tehty yhteistyötä ja tarjotaan asiantuntijuutta äh, tiettyihin hankkeisiin aivan erityisesti. Näin voidaan auttaa myös kansalaisia saamaan täysi hyöty EU-jäsenyydestä. Kaikilla tällä on ollut jo myönteisiä vaikutuksia. Totta kai voidaan perehtyä myös korruptiotilanteeseen koko talouden näkökulmasta. Tätä myös parlamentti on omassa työssään korostanut, kun on, se on käsitellyt Euroopan puutteiden kustannuksia silloin, kun ajatellaan järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuksia. Toki tilanne vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, mutta joka tapauksessa tämä on tietojen mukaan suuri haaste. No, hieman yhteenvetoa tilanteesta näissä kahdessa jäsenvaltiossa. Lähdetään liikkeelle Bulgariasta. Viime vuoden kertomus käsitteli hallituksen työtä erityisesti kahdella alalla. Toisaalla uudistusstrategia ja toisaalta uuden korruptionvastaisen strategian luominen tämän vuoden kertomuksessa ja kehityksessä tämä myös näkyy. Ensinnäkin oikeuslaitoksen ulottuvuus. Tällä alalla on tiettyjä ristiriitoja havaittavissa vuonna 2015, mutta aivan erityisesti pannaan merkille, että eh, keskityttiin korkeimpaan oikeudelliseen tasoon ja päätöksiin, joita tämä neuvosto tekee keskuudessaan. Joulukuussa hyväksytyt päätelmät neuvostosta olivat merkittävä askel tämän neuvoston uudistuksessa ja uuden rakenteen puitteissa on toiminta käynnistynyt huhtikuussa uudistusstrategiassa on myös monia muita seikkoja, joissa komissio on havainnut mahdollisia jatkotoimia. Ja hallitus on ehdottanut lain, lain muutoksia, jotta tavoitteisiin päästään. Raportissa havaittiin myös myönteistä kehitystä esimerkiksi nimitysmenettelyissä ja tuomioistuinten tapauskäsittelymenettelyissä. käsittelymenettelyissä. Raportissa pidetään tervetulleena myös sitä, että tuomarit ovat olleet valmiita puhumaan julkisesti uudistusten puolesta. Suosituksissa korostettiin aivan erityisesti tärkeimpiä seikkoja, joissa edistystä pitäisi saada aikaan. Kyse on ensinnäkin eh, lahjumattomuudesta oikeusjärjestelmässä, nimityksistä ja näistä tapausten antamisesta tiettyjen tuomareiden tutkittavaksi. Nämä kysymykset liittyvät myös aiempiin raportteihin. Esimerkiksi se, että on tarve tunnistaa ongelmia kaikissa eri vaiheissa, tutkintavaiheissa, syyttämisvaiheissa ja tuomioistuinkäsittelyssä. Ja havaitaan myös, miten parannukset näissä eri vaiheissa vaikuttaisivat myös järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen työhön. Myös korruptiovastainen laki on laadinnassa. Parlamentti viime syyskuussa tämän lakialoitteen hylkäsi ja viivästys sitten johti siihen, että raportissa on esitetty kysymyksiä konsensuksen tilasta. Nyt kuitenkin keskustellaan uudesta luonnoksesta. Riippumaton mandaatti olisi tarpeen korruptiovastaisessa työssä ja se olisi merkittävä askel eteenpäin. No sitten hieman operationaalisempiin kysymyksiin. Tiettyjä haasteita on havaittu, kun ajatellaan korkeaprofiilisia korkeatapauksia ja vakavarikollisuutta. Edistystä on saatu tietyissä institutionaalisissa puutteissa, niiden korjaamisessa, mutta tulokset eivät vielä ole aivan vakuuttavia. Raportissa on havaittu tiettyjä merkittäviä aloitteita, joiden kautta päästäisiin eteenpäin suhteessa tammikuun 2015 tilanteeseen. Edelleenkin tarvitaan vakuuttavia tuloksia niin, että tapauksia saadaan tutkituksia loppuun saakka käsitellyksi tuomioistuimessa. Täytäntöönpano luonnollisesti on aivan keskeistä myös tämän vuoden aikana. No sitten Romanian tilanne. Tammikuu 2015 raportti havaitsi jo uudistusta tuomioistuin laitoksen uudistuksessa ja rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Saman aikaan korostettiin, että edistystä on vielä äh, saatava vakkiinnutetuksi. 2016 tietyt seikat voivat äh, vielä äh, osoittaa, miten nyt uudistukset ovat päässeet käyntiin. Tarvitaan valintamenettelyjä, jotka pohjautuvat ansioille ja ovat avoimia. Raportissa havaittiin, että 2016 on tässä, tapa, tässä mielessä äh, esillä tiettyjä testitapauksia ja komissio käsittelee esimerkiksi huippusyyttäjien ja tuomarien nimitystapauksia nimenomaan tässä valossa. Sitten on esitetty huolia oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja vahingosta, jota sille voisi eh, koitua. Yksi komission suositus viime vuodelta käsitteli sitä, että parlamentin jäsenten toimintasäännöt, toimintaohjeet, tämä on vielä avoinna, vaaditaan vielä täytäntöön panoa. No sitten oikeuslaitoksen uudistuksesta yleisemmin Romanian oikeuslaitos kokonaisuutena on osoittanut ammattimaisuutta. Se on sopeutunut huomattaviin muutoksiin uuden lakipuitteiston täytäntöönpanon osalta. Rikoslaki kuitenkin astui voimaan yli kaksi vuotta sitten ja edelleenkin lainsäädäntöympäristö on epävarma. Ja tämä muodostaa perustuslaillisen haasteen ja luo parlamentissa myös epävarmuutta. Raportti suosittaa tällekin vuodelle, että rikosoikeuden uudistus saatettaisiin pikaisesti parlamentissa päätökseen ja toteutettaisiin ne muutokset, jotka ovat tarpeen oikeuslaitoksen toiminnan kannalta. Korruptiovastaiset laitokset ovat valmiina toimimaan omassa roolissaan hyvin vaikeissa olosuhteissa ja niillä on hyviä tuloksia myös korkean tason korruption vastaisesta työstä. Raportissa käsitellään myös oikeuden tuomioiden laatua ja sitä, pitäisikö parlamentin kamareilla olla selkeät kriteerit sille, milloin parlamentin jäsenien koskemattomuus poistetaan silloin, kun tapauksia tutkitaan. Korruptiovastainen taistelu ja korruption ehkäisy on kaikilla tasoilla prioriteetti. Valiokunnan jäsenet kenties muistavat Bukarestin traagiset tapahtumat viime lokakuulta. Siinä paikallinen korruptio tuli selkeästi esiin. Ongelma on hyvin laajalle levinnyt. EU-varoja käytetään myös paljon kansallisen korruptiovastaisen strategian täytäntöönpanoon ja uusi IT-järjestelmä toivottavasti auttaa eh, esimerkiksi sähköisten hankintojen osalta, mutta laki tässäkin täytyy vielä ensin hyväksyä. On voitu rikollisia varoja takavarikoida ja periä takaisin, niin tämä voi olla hyödyllistä, kun ajatellaan komission suositusta parantaa eh, takaisinperintämääräyksiä. Romanian tulokset korruptiotapauksissa ovat huomattavia ja oikeuslaitos on voinut päästä vakamalle pohjalle. Romania on päässyt kohti tavoitteita, mutta vuoden 2015 raportin suositukset ovat edelleenkin valideja. Täysin emme ole vielä konsensustilanteessa, jotta edistys olisi varmaa. Raportti toteaa, että tänä vuonna edessä on huomattavia testitapauksia ja myös mahdollisuuksia havaita, onko uudistus todella nyt ottanut tulta alleen. Kun ajatellaan näitä yhteistyö- ja seurantamekanismin haasteita, niin eh, selvää on, että haasteita on edessä, mutta toisaalta tämä mekanismi on auttanut meitä eh, tiellä kohti tavoitteita. Ja komissio jatkossakin tekee mielellään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet täyttyvät. Kiitos. Kiitoksia. Ne ovat hyvin tärkeitä tietoja ja myös hyviä uutisia. Nyt ei saa edä alakarjalla lepäämään. Me olimme, olimme myös Ukrainassa ja siellä oli, nähtiin, miten maissa maassa tapahtuu, kun tällaisia mekanismeja on ja eikä ole riittävästi paineita. Me haluamme ja tulemme eh, eh, rakentavasti seuraamaan tilannetta ja Täällä on hyvin tärkeitä kohtia koko Euroopan unionin toimivuuden kannalta ja kahden, näiden kahden maan toimivuuden kannalta ylipäätään. Ja on hyvä, että, että hyväksyntä tämän mekanismin osalta ainakin jäsenvaltiossa näyttää olevan korkealla tasolla. Romaniassa oli kuitenkin suurempia ongelmia kuin Bulgariassa. Milloin te ajattelette, että käsittelemme tätä asiaa jälleen toisen kerran? Tai milloin sitä pitäisi käsitellä seuraavan kerran? Well, we are, uh... Niin, tällä hetkellä olemme nyt vaiheessa ja seuraava raportti tulisi ulos ensi vuoden tammikuussa. Ja siinä taas omaksutaan hieman toisenlainen lähestymistapa. Kyseessä on kymmenvuotis merkkipäivä näiden mekanismien raportoinnin osalta, jolloin sitten toteutamme jonkinlaisen hieman laajemman katsauksen. Ja komissio toivoo, että johtopäätöksiin päästäisiin siitä, mihin tämä mekanismi, mekanismi jatkossa suuntautuisi. Tämä voi tarjota meille strategisen mahdollisuuden ja valiokunnan kannalta se voi olla hyvin mielenkiintoinen hetki perehtyä aiheeseen pidemmällä aikavälillä. No, tällä välin ei nyt ole mitään kynnystapahtumia meidän puolellamme, joka käynnistäisi toiminnan, mutta jos valiokunta haluaa näitä kysymyksiä käsitellä, niin totta kai me olemme aina tyytyväisiä, jos meidät kutsutaan paikalle päivittämään tilannetta. No, Kymmenen vuoden mekanismi. Se on, aika, on myös aika hieno juhlapäivä. Seuraavaksi. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä tartun näihin komission edustajan viimeisiin sanoihin, eli joka liittyy tulevaisuuteen tässä yhteistyö- ja seurantamekanismissa ja, ja se, että täällä katsotaan tätä läsnäoloa, niin voitaisiin katsoa on selkeä merkki siitä, mikä tämän menettelyn tulevaisuus pitäisi olla. Ensimmäinen tammikuuta 2007 Bulgarian valittu jäseniksi, ne ovat ottaneet siitä lähtien tehtäväkseen kestävät keskittyneet tavoitus koskevat oikeusjärjestelmää ja torjun järjestelmän rikollisuuden torjunnan. Ja 18 raportin aikana sekä nämä maat että raportoivat muuten viimeisessä raportimassa komissio osoittaa, että edistys kummassakin maassa on fakta. Ja olen iloinen siitä, siis useimmista asioista, jotka näistä maista on sanottu, ja parannuksista, jotka liittyvät eri sektoreihin parannukset, jotka ovat nähtävissä. Kysyn kuitenkin, milloin tämä mekanismi luo konkreettisia kriteerejä, jotka kummankin maan tulisi täyttää, ja miten nuo kriteerit muotoillaan. Koska tässä vaiheessa eri kriteerien osalta – Olemme jopa pitemmällä kuin jotkut eurooppalaiset kumppanimme, etenkin Bulgarian tapauksessa. Eikä pidä sitten unohtaa sitäkään, että tällaisten kertomusten julkaiseminen, se työ maksaa rahaa, veronmaksajien rahaa. Ja Olafin mukaan minun maani kuuluu niihin maihin, jotka ovat jäsenvaltioiden kärkeä siinä ajattelen, että ne antavat viestejä Olafille aina, kun on jotakin epäilyttävää petoksien äh, liittyvää toimintaa tai mm, vastaavaa yhteydessä rahastoihin. Ja viimeisimmät raportit että Bulgaria on saavuttanut 97 prosentin EU-varojen vastaanottokyvyn ja on myöskin vaikuttavaa toimintaa. Ehkä on kuitenkin ongelmia edelleen käytössä, ongelmia, joita pitää ratkaista. Tiedän, että on yhteys EUn varojen ja oikeuslaitoksen välillä. Kuitenkin selvästikin luvut osoittavat, että meidän suorituksemme on hyvää. Tämä on objektiivista, niin ajatellen niitä yksityiskohtia ja tietoja, jotka ovat saatavissa sekä Olafilta että komissiolta, jotka liittyvät edistysaskeliin, joita saadaan sekä EU-varojen vastaanotossa ja oikeusjärjestelmän uudistamisessa. Jos me jatkamme, eikä minusta niin pitäisi olla, mutta jos me jatkamme tällä mekanismilla, me tarvitsemme kriteerejä, mitä pitää tehdä, mihin mennessä ja kuinka. Silloin on selkeämpää jäsenvaltioille ja jäsenvaltion kansalaisille, missä hallitukset ovat epäonnistuneet uudistusten osalta ja mitä ovat olleet huomattavat saavutukset ja faktat. Tätä minä olen ajatellut. Jos on keskustelun tarvetta, olen täällä. Kollega Ivan, bitte. Ivan. Evan. Mulțumesc și eu pentru... No, ensinnäkin haluan kiittää tästä tiedosta, näistä tiedoista, <clears throat> joita me olemme nyt saaneet näistä kummastakin maasta. Ja näiden raporttien osalta, jotka koskevat uh, Romania ja Bulgaria, minusta on väärin, että molemmat laitetaan samaan koriin. Ja että että me vertailemme sillä tavalla, te sanoitte, että Romaniassa olisi ollut enemmän ongelmia kuin Bulgariassa. En nyt tiedä, pitääkö se paikkaan, paikkaansa. Molemmissa maissa on ongelmia, jotka liittyvät korruptioon, mutta ne ovat erilaisia ongelmia e- eri maissa ja eri järjestelmissä. Poliitikot ovat erilaisia, perinteet ovat erilaisia, työskentelyt ovat, ovat erilaisia ja niin poispäin on hyvin vaikeaa silloin, jos nämä, äh, näitä kahta arvioidaan yhdessä. Meidän täytyy tarkastella kunkin maan eteenpäin menoa erikseen. Ja on rohkaisevaa todeta, että näitä edistysaskeleita on ja että myös komissio on ne todennut, vaikkakin vielä on paljon tehtävää. <clears throat> Varmasti edessä on pitkä tie. Talousarvion valvontavaliokunta täällä parlamentissa valiokunnan pitää vastustaa kiusausta käyttää näitä raportteja ikään kuin poliittisena välineenä yksittäinen maiden, maiden sisäpolitiikkaan. No totta kai, että siellä on oikeisto, tuolla on hallitus, siellä on hallitus. Jos tätä käytetään painostusvälineenä, se ei ole hyvä. On kaikkien etujen e, e, mukaista oikealla ja vasemmalla riippumatta poliittisesta perheestä, että yhdessä tehdään työtä taistelussa korruptiota vastaan. Sen pitäisi olla yhteinen tavoite näissä maissa, mutta ei pelkästään siellä. On myös vakavia korruptiotapauksia muissakin Euroopan maissa. Julkishallinnossa sellaisissa maissa, joilla on kuitenkin pitkät perinteet demokratian osalta, on ongelmia Euroopan rahojen kanssa monissa muissa EU-maissa – Varmasti nämä, näitä monen, kumpaakin maita täytyy tukea ja rohkaista jatkaa tällä tiellä, mutta tällainen yhteistyömekanismi jokaisen 28 maan välillä olisi varmasti tulevaisuudessa myös hyvin mielekästä, sillä rahalliset edot ovat tässä kyseessä korruption takana, takia, jota Euroopan unionissa on. Meidän täytyy ehkä vielä tar- tarkemmin tässä valiokunnassa puhua siitä, mitä välineitä eh, me voisimme käyttää, jotta nämä rahat saataisiin eh, takai, vaadittua takaisin. Ja ne henkilöt, jotka ovat syyllisiä, eh, syyllistyneet korruptioon, niin pitäisi sälyttää pois EU-sta. Myös Euroopan unionin pitäisi miettiä sitä, että miten politiikan avulla ja suht, diplomaattisten suhteiden avulla ö, ö, sitten saisimme tietoa pankkiasioista. On monia asioita, joista täytyy puhua. Meidän täytyy varmasti puhua korruptiosta, mutta näiden kahden maan osalta meidän pitäisi rohpai, rohkaista näitä jatkamaan tällä tiellä. Ja, ja tähän tarvitaan tällaista mekanismia kaikkien 28 maan osalta. No, olen pahoillani, että emme seuraa Kroatiaa. Meidän pitäisi eh, oppia tästä kehityksestä jotain oikeastaan tällainen jatkoseuranta, silloin omat etunsa, koska siinä voidaan eh, nopeasti oikaista eh, vikasuuntauksia. Mutta se, tässä ei tarkoitus osoittaa sormella vain kahta jäsenmaata, vaan edistysaskelia täytyy myös muistaa mutta myös se pitää muistaa, mitä on vielä tehtävä. Minä luulen, että, että rahastohallinto on kummassakin maassa tapa, parantunut, on tässä kohdittaisia ongelmia, mutta systeemiongelmat ovat ohi. Mutta me kuitenkin jatkamme tilanteen seurantaa ja olette varmasti oikeassa siinä, että me, meillä on monissa jäsenmaissa ongelmia ja siihenkin pitäisi keskittyä, mutta ei sen takia, että huomio menisi pois muista maista. Sitten vielä loppupuheenvuoro siitä. Vai menikö nimi oikein? ZIF? Miten se lausutaan? Sleeth. But it's uh, even, even for an Englishman, it's not an ei tämä ole helppo nimi englanninkielisellekään. Voitin siitä zum Abschluss, ja. Halusitteko lopuksi vielä jotakin sanoa? Um. Kiitos. Kenties ihan vain muutama kommentti reaktiona valiokunnan jäsenten kommentteihin. Komissio varmasti tunnustaa sen, että mekanismi on poikkeuksellinen väline. Mainitsin ne erikoisolosuhteet ja sen kiireellisyyden, joka tämän selittää. Komissalla kuitenkin tässä on tehtävä suhteessa näihin kahteen jäsenvaltioon. Komissio katsoo selkeästi, että ajan mittaan väline on auttanut meitä pääsemään yhteisiin tavoitteisiin, jotka on jo alussa määritelty. Se on tarjonnut meille ikään kuin jonkinlaisen kiinekohdan tavoitteen, mitä kohti pyrkiä. Ja tarkoitus on toimia riittävän konkreettisesti, jotta syntyy selkeä käsitys siitä, mihin me katsomme, että lähivuosina nämä kaksi jäsenvaltiota voisivat edetä. Yritämme toimia riittävän täsmällisesti, jotta meistä olisi hyötyä, mutta emme kuitenkaan niin täsmällisesti, että emme antaisi jäsenvaltiolle ollenkaan liikkumavaraa. Totta kai jäsenvaltiolla on täysi oikeus hyötyä tästä liikkumavarasta oman roolinsa puitteissa. Me olemme aina pyrkineet siihen, että meillä on oltava jonkinlainen käsitys siitä, miten jatkuvaa tämä kehitys on, minkälaisia tuloksia saadaan, miten näissä kahdessa jäsenvaltioissa saadaan jonkinlainen ikään kuin mm, risteilyvauhti tai ajovauhti päälle ja näin täytyy toimia, jos haluamme, että mekanismin periaatteita noudatetaan, vaikkakin mekanismi itse sitten ei olisi enää olemassa. Me haluamme nimenomaan pyrkiä jonkinlaiseen jatkuvuuteen kestoon tässä. Absoluut. Ehdottomasti. Yritämme, yritämme tukea myös teitä, koska tämä mekanismi, sitä tarkastelemme tavoitteesta käsin ja se, mit, äh, mit, mitä jäsenvaltiot tarvitsevat. Näin ollen tämän päivän esityslista on saatu valmiiksi. Huomenna kello yhdeksän jatkan, jatkamme kokousta. Äh, äh, Työvaliokunta ei ole paikalla, mutta jos meillä on kuitenkin tänään illalla vielä 19 trilogi, alkaen trilogi komission ja neuvoston kanssa valvontakomiteasta. Kiitän teitä kaikkia ja toivotan teille mukavaa iltaa. Kiitoksia käynnistä ja eräät Näin huomenna taas, toisia en. Kiitos kuitenkin kuulemiin.